αρχίζει η συνεδρίαση. Καλημέρα σας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά... Aloitetaan esityslistalla ensimmäisestä kohdasta. Kyse on ihmisoikeuksien ja demokratian oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista työjärjestyksen artiklan 144 mukaan. Ensimmäinen kohta esityslistalla – koskien Burkina Fasossa tapahtuneita ihmisoikeusloukkauksia, mukaan lukien uskonnonvapauden loukkaukset. Haluaisin muistuttaa, että voitte pyytää puheenvuoroa menettelyssä ilman puhujalistaa, kuten tavallista, ja laitamme teidät puhujalistalle. Tämä käy myös sähköisesti. Ja tuolla täysistuntosalin sisäänkäynnin luona on ohjeet. Ensin edustaja Kankko, olkaa hyvä. Mein Hart blut. Want mein Vaterland... Minun sydämeni vuotaa verta, koska isämaani Burkina Faso, joka aiemmin oli sekulaarinen yhteiskunta, on nyt joutunut jihadistisen terrorismin ja uskonnollisen vainon kohteeksi. Nyt koko Sahelin alue on koko Sahelin alue on vaarassa, koska siellä jihadisteilla on vain yksi tavoite, tuhota nämä yhteisöt. He kohdistavat väkivaltaa ja toime, toim, toimensa sellaisiin kohteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat rukoilemaan, kokoontuvat yhteen sydän täynnä iloa, mutta nyt näistä paikoista on tullut vaarallisia. Me emme saa unohtaa, että tämä vaara kohdistuu myös Euroopan unionin sydämeen ja meidän täytyy tukea kaikkia eri tahoja, jotta voimme alueen saada jälleen vakaalle tielle. Myös EU-Afrikka-strategia eh, e ja eh, kestävät tavoitteet ovat eh, tässä merkittävässä osassa. Hyvinvointi pysäyttää estää ääriliikkeet. Muuten on vaarana se, että syntyy tulipalo, joka leviää koko Eurooppaankin. Älkää unohtako, Burkina Faso oli sekulaarinen yhteiskunta aiemmin. Kiitos paljon. Edustaja Jones, minuutti. No one should be subjected to Ketään ei tulisi alistaa väkivallalle uskontonsa takia tai mistään muusta syystä, joka liittyy heidän identiteettiinsä, etnisiin? seksuaalisuuteen, poliittisiin uskomuksiin, ei ketään koskaan. Valitettavasti Burkina Fasossa tällainen väkivalta on ollut nousussa. 750 ihmistä on kuollut tänä vuonna ja sadat tuhannet ovat joutuneet muuttamaan aivan äärettömän suuren humanitaarinen hätätilanteen vuoksi. Burkina Fasossa on pitkä uskonnonvapauden historia. Sitä kannattaa juhlia mahdollisimman pitkään. Ja haluaisinkin kunnioittaa kaikkia niitä rohkeita ihmisiä koko yhteisössä, jotka ovat pyrkineet välttämään kaikkia provosointeja uskonnollisen väkivallan suuntaan. Ihmisten turvallisuutta ei nimittäin nosteta aseilla. Olemme saaneet nähdä Burkina Fasossa sen, että teloitukset johtavat pelkästään siihen, että radikalisoidutaan – siellä täytyy aina kunnioittaa ihmisoikeuksia, jos halutaan luoda turvallisuutta eikä pelkoa. Mutta tämän turvallisuuden lisäksi täytyy taata ihmisten oikeus saada toimeentuloa ja peruspalveluita. Siellä on kuitenkin alueita, joissa on vähän toivoa. Useat eri paineet mukaan lukien ilmastonmuutos vaikuttaa tuloihin Burkina Fasoissa. Ja tämä on osa ongelmaa. Siellä näin paikallisen meijeriteollisuudenkin pohja rapautuu. Meidän täytyy olla täytyy saada aikaiseksi turvallisuuteen pohjaava politiikka Burkina Fasossa ja tuemme kaikkia niitä, jotka vastustavat ääriliikkeitä ja pyrkivät rakentamaan rauhaa vuoropuheluiden avulla. Kiitos paljon. Edustaja arena minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies. Burkina Faso on maallistunut maa. Se on ensimmäinen Länsi-Afrikan maa, joka on luonut veljellisen uskovien liiton. Ja näin kristityt ja muslimit ovat siellä kyenneet elämään rauhassa yhdessä. Siellä on erittäin pitkä historia uskontojen välistä dialogista, mutta valitettavasti nyt vuodesta 2012, kuten kaikki Sahelin alueen maat, on joutunut suuren väkivallan uhriksi siviiliväestön on kohdistunut tämä väkivalta, sitä johtavat jihadistit ja sotilaalliset joukot. Näin hyökätään siihen peruspohjaan, joka tuossa maassa on, joka pohjautuu vuoropuheluun ja pyritään luomaan oikeudettomia alueita Sahelin vyöhykkeelle. Ihmiset, jotka ovat tällä vyöhykkeellä, heitä kohtaan hyökätään. Nämä ovat syitä, jotka aiheuttavat köyhyyttä, ja aiheuttavat eh, siellä oleva korruptio eh, haittaa elämää. Meidän täytyy vaatia sitä, että Sahelin alueen toiminta voidaan vahvistaa turvallisuuspuolella. Ja lopuksi vaadimme sitä, että humanitaarinen kiireellinen apu päästetään tälle alueelle, koska yli puolitoista miljoonaa ihmistä tuolla alueella kärsii nälästä. Ja pelkästään turvallisuuskysymystä eteenpäin viemällä emme pääse eteenpäin, vaan meidän täytyy myös ottaa huomioon tämän alahätä. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Villanueva. Kiitos puhemies. Sahelin alueella on nyt äh, valtava, hyvin vakava ihmisoikeuskriisi, humanitaarinen kriisi Alueella on valtavasti kuivuutta, joka johtuu ilmastonmuutoksesta. Ja neljä kertaa enemmän siviilejä on nyt kuollut tänä vuonna kuin vuonna 2018. Euroopan unioni on pyrkinyt vakauttamaan tilannetta Sahelin alueella, mutta tässä <clears throat> on epäonnistuttu on keskitytty yksinomaan turvallisuuteen. Samoin Sahelia sitten käytetään läpikulkualueena, jotta päästään saapumaan tänne Eurooppaan Ihmisoikeudet ovat järkyttävässä tilassa ja nyt tarvitaan oikeutta alueelle. Kauppa- ja talouspolitiikkaa on muutettava. Nyt siirtomaa herruudesta on todella luovuttava. Tarvitaan myös sellainen elintarvikemalli, joka mahdollistaa viljelijöiden elämän tuottamalla maataloustuotteita ja samoin sitten kansalaisyhteiskuntaa on vahvistettava. Äh, yleensä äh, taloudellinen etu voittaa ja eurooppalaiset voittavat. Näin ei tulisi olla. Kiitoksia. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja minuutti. Kiitos paljon puhemies, arvon kollegat. Sahelvaltioiden tilanne, humanitaarinen tilanne on todella surullinen tällä hetkellä. Burkina Faso on tässä mainittu erikseen ja mielestäni Sahelin alueen valtiot on nähtävä kokonaisuutena. Mali ja muut naapurivaltiot mukaan lukien. Täällä on jo sanottukin, että Burkina Faso oli maa, jossa eri uskonnonryhmät elivät rinnakkain rauhassa. Aikaisemmin uskonnolla ei ollut niinkään roolia. Nyt sillä on merkitys ja kyse ei ole ainoastaan siitä, että jihadistit vainoavat kristittyjä, vaan myös maltillisemmat muslimit ovat iskujen kohteena. Ja tämä osoittaa sitä, että nyt on syntynyt kulttuuri ja tilanne, jossa ihmiset eivät enää uskalla lähteä uskontojen väliseen vuoropuheluun. Siksi, hyvät naiset ja herrat, mielestäni meidän pitää nyt toimia. Meidän pitää tukea tätä aluetta voimakkaammin, antaa tulevaisuuden näkymiä, jotta radikalisoituminen loppuu. Tämä liittyy myös siihen, että sotilaallista tukea on annettava. Kollega sanoi, että turvallisuus ei riipu sotilaista, mutta kyllä se riippuu sotilaiden läsnäolosta myös, hyvät naiset ja herrat, ja siksi meidän täytyy eurooppalaisina vielä voimakkaammin tukea tätä aluetta. Kiitos. Sydämestä kiitokset. Nyt edustaja Helveni minuutti. Tisztelt képviselőtársaim! örülök hogy a mai határozattal. kiitoksia. olen ilahtunut siitä että tämä päiväinen päätös vihdoinkin on vienyt niin pitkälle että olemme tehneet läpimurron. minä olen yksi aloitteen tekijöistä ja olen yksi tämän asiakirjan esittelijöistä ja toivon että Burkina Fason kärsiviä voimme näin auttaa. Nyt jo kuukausia olemme saaneet kuulla hätähuutoja kristityiltä ja maltillisilta muslimeilta Burkina Fasolla, Fasossa. Islamistit haluavat tuhota koko yhteiskunnan. Unkari itse on ohjelmansa Hungary, äh, Unkari auttaa äh, auttanut maan tilannetta. Ja lähettelemme siellä on kertonut, että noin 600 000 sisäistä pakollista on jo olemassa tuossa maassa. Ja ilman kansainvälisten järjestöjen apua, he eivät olisi enää hengissä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi muut puhujat ryhmien nimissä. Ensin EPP-ryhmän nimissä edustaja Fandale minuutti. Kiitoksia puhemies. Yhä useammassa maassa eh, islamisti ääriliikkeet eh, iskevät eh, tappavalla tavalla lait ja säännöt jäävät syrjään, näin myös Burkinan Fasossa. Siellä kristityt ja muslimit äh, elivät äh, rauhanomaisesti äh, rinnakkain hyvin pitkään, kunnes sitten joitain vuosia sitten Al-Qaidaan liitoksissa olevat islamistiryhmät, ääriryhmät alkoivat toteuttaa hyökkäyksiä kirkkoihin. Burkina Fason pohjoisosassa lähes viikoittain hyökätään kirkkoihin. Väkivaltaa kohdistetaan myös kouluihin ja monet kristityt ovat nyt lähteneet pakosalle. Hätä on suuri. Nämä iskut ja, ja uhka aiheuttavat suurta hätää ja Euroopan unionin on jatkettavaa tuen antamista maalle, itse asiassa lisättävä tukea paitsi Burkina Fasolle koko alueelle, jotta eh, nämä, tämä väkivalta saadaan pysähtymään ja päättymään. Kiitos paljon SED-ryhmän nimissä puheenvuoron edustaja minuutti. Kiitos puhemies. Korkea edustaja Burkina Fason tilanne on heikentynyt koko tämän vuoden ajan ja on tärkeää, että katsomme tilannetta holistisemmin. Ei pitäisi keskittyä vain yhteen ryhmään tai yhteen maahan. Meitä pitäisi huolehtia se, että Sahelin alueesta on tullut, kuten jo sanoimme, ISISin, ISISin aluetta ja nyt keskitytään köyhimpiin alueisiin maailmassa, jossa on heikko hallinto. Siksi pyytäisin, että nyt luodaan sellainen strategia, jossa puututaan Länsi-Afrikkaan. Meidän on puututtava näihin maihin. Siellä armeijalla ei ole riittävästi resursseja. Puutteita on paljon. Se, että teloitetaan epäiltyjä ilman tuomioistuin käsittelyä, vain pahentaa konfliktia ja vie lisää radikalisoitumiseen. Mitä Euroopan unioni tekee, jotta me voisimme tukea YK kanssa sitä, että tutkitaan täysin G5-yhteisjoukkojen väärinkäytöksiä ja että edelleen puututaan haasteisiin, jotka liittyvät ihmisoikeusrikkomuksiin armeijoiden toimesta myös tällä alueella. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavana Renew-ryhmän nimissä edustaja Rodriguez Minotti. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Arvoisa korkea edustaja Burkina Faso on yksi maailman kymmenestä köyhimmästä maasta ja vuodesta 2015 siellä on äh, vallinnut äh, ennennäkemätön väkivallan aalto. Terroristihyökkäyksiä on tapahtunut satoja ja jihadistiset äh, sotilaalliset aseistetut joukot ovat tehneet alueesta todellisen Äh, jihadismin äh, pesään. Äh, yli puoli miljoonaa ihmistä on joutunut pakosalle. Iskuja on kohdistettu niin kristittyjen, muslimien kuin muidenkin uskonnollisten ryhmien pyhäkköihin. Ja neljä ihmistä viidestä tarvitsee elintarvikeapua voidakseen pysyä hengissä. Ja elintarviketilanne on jo hätätilanne rajan tuolla puolen. Nyt tarvitaan kokonaisvaltainen strategia, rauhan strategia ja turvallisuuden strategia, terrorismin torjunnan strategia, mutta tämän lisäksi maa tarvitsee kehitysapua ja hätäruoka-apua. Kiitos paljon vihreän ryhmän nimissä edustaja Satori. Cette résolution dresse le... Tässä päätöslauselmassa otetaan esiin Burkina Fason hankala tilanne tänä päivänä Haluaisin muistuttaa siitä, että kuitenkin vuoropuhelu on tärkeä osa Burkina Fasoa. Uskontojen yhteisolo on myös äärimmäisen tärkeää. Nyt meillä on edessämme poliittinen kriisi tällä alueella. Nämä kriisit vain kasvavat myös ilmastonmuutoksen myötä. Äärimmäinen köyhyys, Burkina Fasossa on hedelmällinen maaperä terrorismilla. Meillä on ja meidän toimillamme on valtava vastuu tässä suhteessa. Meillä, että jälleen kerran G5 epäonnistui. Tällainen heikkous ei koskaan muodostu voimaksi. Ja meille on tärkeää, että Ranska ja kansainvälinen yhteisö nyt parantaa Sahelin strategiansa. Meidän täytyy toimia kaikilla eri rintamilla ja oppia pitkästä epäonnistumisten sarjastamme, jotta voimme auttaa tuota väestöä, jotta voimme rakentaa uudelleen vakauden. Kiitos paljon. Seuraavana ideryhmän nimissä edustaja Pantsa. Kiitos puhemies. Jo pitkän aikaa Burkina Faso on ollut paikka, jossa kristittyjä vainotaan. Jihadistiryhmät ovat linkittyneet aikaidan ja ovat vastuussa 160 kuolemasta ja sitä, että tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan. Vuonna 2019 on tapettu myös useita pappeja ja ensimmäisenä adventtisunnuntaina hyökättiin kirkkoon siellä tapettiin miehiä, naisia ja lapsia ja pappi alttarille tämän Jumalan palveluksen aikana. Meidän ei pitäisi kuitenkaan katsoa ainoastaan Burkina Fasoa. Meidän on otettava huomioon, miten kristityt siellä kuolevat uskonsa takia. Meidän on muistettava täällä kristilliset arvot, joiden on voitava toimia myös siellä. Siellä kristityt ovat henkensä uhalla harjoittavat uskontaan ECR-ryhmän nimissä edustaja Reissan. Kiitos puhemies, radikaali islamisti väkivalta on muuttanut Burkina Fason rauhanomaisesta maasta, jota uskontojen mm, rinnakkaiselo leimasi väkivallan pesäksi. Ja nyt esimerkiksi kristittyihin yhteisöihin on kohdistunut väkivaltaa 2000 19 vähintään 60 kristittyä on tapettu kohdennetusti heidän uskontonsa vuoksi. Ihmiset joutuvat lähtemään kotikylistään ja olen äärimmäisen huolissani siitä, että tämä väkivalta ei rajoitu yksinomaan Burkina Fason, vaan on levinnyt koko Sahelin alueelle. Tätä varten tarvitaan välttämättä kansainvälisiä toimia. Euroopan unioni on Mm, otettava yhteisessä turvallisuuspolitiikassaan huomioon myös kristittyihin kohdistuva vaino alueella, samoin ää, Uudessa Afrikka-strategiassaan, koska kristittyjen vainon Burkina Fasossa ja muualla on päätyttävä. Kiitos. Kiitos. Tässä olivat puhujat ryhmien nimissä. Ja nyt edustaja Benjoa, yksi minuutti arvoisa puhemies eh, puhemies. Valitettavasti tämä tapaus tai nämä tapaukset, ähm, jotka me tuomitsemme, äh, tuomitsemme tänään, eivät ole yksittäistapauksia. Äh, viime vuosina äh, maassa on todella toteutettu tapahtuu uskonnollista vainoa, joka on kohdistunut kristittyihin näin äh, äh, myös Nigeriassa, Afganistanissa, Iranissa, Sri Lankassa ja yksinomaan Burkina Fasossa. Kyse on islamistiterroristien äh, toimista mm, kristittyjä vastaan. He kylmäverisesti surmaavat kristittyjä uskontonsa nimissä. Nämä tiedot ovat todella veret seisauttavia. Yli 4000 000 kristittyä on tapettu viime vuosina, 300 pidätetty ja myös tuhansiin kirkkoihin on kohdistettu iskuja. Ja kun nyt puhutaan monikulttuurisuudesta, niin nämä hyökkäykset äh, kohdistuvat äh, koko länsimaailmaan, läntisiin arvoihin ja meidän läntiseen vapauteemme. Me emme saa jäädä toimittomiksi. Kiitos. Kiitos. Nyt edustaja Jones minuutti. Thank you very much. Um... Kiitos puhemies. Muut kollegat ovat jo puhuneet Burkina Fason tilanteesta että olemme ajatelleet, että siellä on ollut hyvin suvaitsevainen ilmapiiri kulttuurisesti ja uskontojen osalta aikaisemmin. Siitä voidaan onnitella kollegoita ja tätä maata. Nämä hyökkäykset ovat järkyttäviä, mutta meidän on ajateltava tätä laajemminkin tätä kysymystä. Ensin haluaisin esittää surunvalitteluni kaikille kuolleiden perheille ja ystäville – Pahoittelen kärsimystä, jota on syntynyt näiden iskujen takia. Kaikkialla maailmassa en ajattele ainoastaan Burkina Fasoa. Väkivalta on virus, joka pääsee hyvin syvälle meidän maihimme, demokratioihimme, sydämimme. Ja meidän on estettävä tämä kehitys kaikin keinoin. Mitä tarkoitan tällä? Tarkoitan sitä, että kaikkiin maihin voi osua näitä hyökkäyksiä ja EUn Afrikka-strategia on nyt harkittava todella tarkkaan sitä, miten puututaan tähän tilanteeseen. Meidän on osoitettava solidaarisuutta, yhteistyön halua, ystävyyttä ja tukea myönteisiä askeleita, jotta voidaan huolehtia siitä, että olemme yksi maailma. Meitä ei saa jakaa. Kiitos. Sydämestä kiitokset. Edustaja Ruoso minuutti Terroristi-iskujen luettelo on valtavan pitkä ja terroristi ovat jatkuneet vuosia. Se koskee siviilejä, siitä suuntaan iskut toreille, kouluihin, kirkkoihin. Nyt on oikea aika Euroopan unionin kohdistaa paremmin apunsa, jotta se voi rakentaa turvallisuutta, joka on nimensä arvoinen tuolla alueella. Siellä pitää olla koulutusta poliiseille, armeijalle ja lisäksi jäsenvaltioiden täytyy päästä eroon vastahakoisuudestaan ja meidän täytyy olla enemmän läsnä tuolla kentällä, jotta voimme olla läsnä paremmin. Burkina Fason viranomaista toteavat, että he tarvitsevat tukeamme alueen uudelleen valtaamiseen. Sitä tarvitaan sotilaallista tukea, mutta myös sisäisen turvallisuuden tukea oikeuslaitokselle ja tullille. Aika on vähän. Me tarvitsemme eurooppalaista Sahel-strategiaa, joka on luotu yhdessä sahelilaisten kanssa. Meidän täytyy toimia ja meidän täytyy koordinoida toimemme paremmin, jotta voimme vastata paremmin tähän haasteeseen, joka on näin huomattava Sahelin alueella. Sahel, joka on ennen kaikkea afrikkalainen, mutta myös meidän Afrikkamme. Kiitos paljon, edustaja minuutti. Merci, monsieur le président. Un demi-million de déplacés Kiitoksia puhemies. Äh, puoli miljoonaa ihmistä, jotka ovat lähteneet pakosalle. Äh, tuhannet koulut ovat suljettuina. Äh, Kyse on nyt kristittyihin kohdistuvasta valtavasta vainonaalosta ja länsi on vaiennut tästä. Länsimaat ovat vaienneet protestanttisissa kirkossa ihan viimeksi 14 ihmistä menetti henkensä hyökkäyksessä. Nyt terroris, islamismi Islamistiterrorismi äh, on kohdistunut äh, paitsi Burkina Fasoon myös äh, koko Sahelin alueelle. Sehän lähti liikkeelle Malin pohjoisosasta ja nyt lähes 4500 Ähm, ranskalaista sotilasta ovat äh, turvaamassa tilannetta, mutta Sahelin alue on valtava, eli meidän kätemme ovat lähes sidotut. Nyt äh, keskustelu Euroopan parlamentissa ei tule muuttamaan yhtään mitään tässä tilanteessa koska äh, alueella hyvin paljon on pelissä niin koko kristinuskon kuin Euroopankin ähm, Eurooppaakin ajatellen. Ja tämä on tilanne näin joulun alla. Kiitoksia. Kiitos paljon, edustaja Poreva minuutti. ja Kiitoksia. Puhemies. Meidän tulisi tuomita Burkina Fason nyt on oikea tuomita toimet Burkina Fasossa. Nyt on oikea aika pohtia sitä, mitä me Euroopan unionina voimme tehdä, jotta voimme saada aikaiseksi uudelleen tasapainon tuossa maassa ja voimme äh, vakauttaa tilanteen. Viime viikkojen hyökkäykset, varsinkin hyökkäykset, jotka kohdistuvat kristittyihin, jotka, jotka ovat radikaalien islamistien tekemiä, ovat johtaneet siihen, että monia ihmishenkiä on menetetty. Mm, juuri äskettäin oli hyökkäys kirkkoon, jossa useat kymmenet saivat surmansa. Lapsia ammuttiin konepistoolein. Nyt on oikea aika ryhtyä toimimaan, jotta voidaan palauttaa vakaus tuohon maahan. Ja tietysti korkea edustajamme on henkilö, jolla on tässä suhteessa paljon tehtävää. Meillä täytyy olla strategia, meillä täytyy olla humanitaarista apua ja meidän täytyy ryhtyä erityisiin toimiin tässä suhteessa. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Hetman minut. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos oikein paljon puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ensimmäinen päivä joulukuuta aseellinen isku kohdistui kirkkoon Burkina Fasossa 40 kuoli, monet haavoittuvat. Vuonna 2019 jihadistitoimien takia 40 kristittyä on kuullut kolmen vuoden aikana. Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet. Sadat tuhannet lähtevät nyt kodeistaan. Sadat ovat kuolleet. Ihmisoikeuksia poljetaan. Kirkkoja suljetaan. Ja me kehotamme Burkina Fasoa huolehtimaan tiukemmista toimista, jotta voidaan suojella uskonnollisia vähemmistöjä vastustaa radikalisoitumista tässä maassa. Samalla on muistettava ne ongelmat, joita kohdataan Burkina Fasossa. Se on yksi kymmenestä köyhimmästä maasta maailmassa. Olen tietoinen siitä, että hallitus ei ehkä pysty toimimaan yksin. Siksi Euroopan unionin pitäisi tehdä hallituksen kanssa yhteistyötä ja sahelryhmän kanssa, jotta voidaan tukea turvallisuutta ja rauhaa siellä alueella. Humanitaarisen avun jatkaminen on myös tärkeää. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja kuusi minuuttia. Danke, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Me tulemme mekin antamaan tukemme tälle päätöslauselmalle. Kuitenkin on oltava selvillä siitä, että poliittiset toimet eivät ole se varsinainen ongelma ihmisoikeusrikkomuksia torjuttaessa. Yli 200 miljoonaa ihmistä elää alueella ja nyt ihan Viime viikonloppuna Kongossa islamistit jälleen äh, surmasivat kristittyjä. Mistä tämä kristittyihin kohdistuva viha äh, johtuu? Äh, tähän voi vain todeta, että rakastakaa vihollistanne. Niin kuin Jeesus sanoi, jos te vainoatte, teitä vainotaan. Mutta voiko rakkaus olla ainut ratkaisu tähän? Kyllä, Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, uhrasi hänet. Ja näin meidänkin tulisi ajatella. Minä toivotan meille kaikille iloista, siunattua jouluaikaa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tässä puhujalista. Nyt menettely ilman listaa. Neljä puheenvuoropyyntöä. Kaikki neljä saavat puheenvuoron. Edustaja Pospisin minuutti. pane předsedo. Já jsem se zajímal... Kiitoksia, hyvä puhemies. Seurasin erittäin suurella mielenkiinnolla koko tätä keskustelua ja olen samaa mieltä asian esittelijöiden kanssa. Euroopan komission täytyy myös huolehtia siitä, minkälainen meidän uusi politiikkamme on, jotta voitaisiin toimia paremmin suhteessa tähän erittäin onnettomaan maahan. Meidän täytyy huolehtia tästä maasta, joka aiemmin oli niin suvaitsevainen uskonnollisesti. Nykyiset tosiasiat ovat edellä surullisia, mutta me emme saa pysähtyä tähän, vaan meidän täytyy kyetä auttamaan. Meidän täytyy tarjota apua, jotta hallitus voi lakkauttaa tällaiset terroristi- ja väkivallan teon, jotka kohdistuvat siviiliväestöön. Viimeisen puolen vuoden aikana on ollut kymmeniä iskuja siviilikohteisiin ja hallitus ei yksin kykene toimimaan niitä vastaan. Tästä syystä myös täytyy mm, Euroopan komissio pyrkiä siihen, että voimme suojata siellä olevaa siviiliväestöä. Kiitos, edustaja Grappini minuutti. Kiitos paljon puhemies. Aivan totta, kollegat ovat jo aivan oikein sanoneetkin, että Joulu on juuri edessä ja nyt näemme tällaisen tilanteen, kuten Burkina Fasossa. Minä tuen tätä päätöslauselmaa. Yksinomaan se tosiasia, että EU on autettava – näitä yhteisöjä. Se on tärkeää. On tärkeää myös ajatella EU-Afrikka-strategiaa kokonaisuutena. Kyse on ihmisistä ja me tarvitsemme konkreettisia toimia, joilla turvataan näiden ihmisten turvallisuus, elämä. Ihmiselämällä ei ole hintaa. Pari asiaa. Toisaalta siellä on valtavaa köyhyyttä. Ihmiset kuolevat köyhyyden takia, mutta myös väkivallan takia. Nämä terroristiset iskut, väkivaltaisuudet, liittyvät pitkälti myös YK. -hon. YKlla on strategiansa, EU on strategiansa. Meidän on nyt lähdettävä toimiin, huolehdittava siitä, että todella saadaan parannettua tätä tilannetta. Me olemme kaikki ihmisiä. Uskon kautta voidaan saada paljon parempaa aikaiseksi. Kiitos paljon. Edustaja Rolas. Uh, um, Kiitos puhemies Burkina Faso ja Sahel ovat todella haastavia alueita tällä hetkellä ja jos me pohdimme mitä hyvää Euroopan unioni voisi tehdä, niin meidän tulisi lähestyä aluetta aivan toisella tavoin. Me emme nyt puutu epävakauden tilanteeseen tai syihin, kuten ilmastonmuutos, samoin meidän teollisuutemme hyväksikäyttö käyttö ja korruptoitunut hallinto eivät meidän kätemme ole puhtaat. Me varastamme, ryöstämme näiltä alueilta niiden rikkaudet, kuten maametallit. Ne ovat köyhiä ja pysyvät köyhinä, jos me ryöstämme niiden rikkaudet. Ja tilanne on pahentunut sen jälkeen, kun me lähetimme sotilaita alueelle. Meidän täytyy lopettaa tämä ryöstely ja meidän täytyy tukea näitä maita ja niiden johtajia aidosti. Kiitos. Kiitos Polczak ja Kiitos paljon. Edustaja Polczak, minuutti. Děkuji, také... Kiitoksia, hyvä puhemies. Minäkin haluaisin vedota korkean edustajaan. Meidän täytyy tukea Burkina Fasoa. Maa kärsii jihadistien väkivallasta ja on miltei romahtanut. Tuo valtio toimi aiemmin erittäin hyvin, mutta ei enää. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siinä, että siellä on aivan uskomatonta väkivaltaa, joka suuntautuu kristittyihin, myös lapsiin ja myös maltillisiin muslimeihin. Meidän täytyy tukea tuomaan demokraattisia rakenneita. Meidän täytyy tukea myös turvallisuusjoukkoja, myös aseellistettuja valtion joukkoja ja samanaikaisesti – meidän täytyy auttaa maata myös siitä syystä, että se kärsii aivan uskomattomasta köyhy- kuivuudesta. Ja siksi monet ovat joutuneet, tuhannet ovat joutuneet siirtymään asuinalueeltaan. Ja näin vetoan siihen, että toimimme. Meidän täytyy myös huolehtia koko Sahelin alueesta ja tukea sitä. Muussa tapauksessa tilanne ja puhuja keskeytetään. Kiitos paljon. Tähän päättyy menettely ilman puhujalistaa. Nyt puheenvuoron saa korkea edustaja Borel. Olkaa hyvä. Mr. Mr. President. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, te olette kaikki oikeassa siinä, että viime kuukausina olemme nähneet, miten turvallisuustilanne on heikentynyt merkittävästi Burkina Fasossa – Täällä on jo mainittu monia lukuja. 700 uhria tänä vuonna. Lisätään ainoastaan kesän jälkeen useita erilaisia hyökkäyksiä kohdistuvat kouluihin, kyliin, sotilasjoukkoihin. Lähes 700 000 ihmistä on joutunut siirtymään kodeistaan. Ja näin ihmiset tarvitsevat apua, elintarvikkeita, peruspalveluita. Yli miljoona ihmistä tarvitsee hätäelintarvikeapua. Tänä kesänä suljettiin yli 2000 koulua. Yli 300 000 lasta ei pääse käymään koulua. Lähes 10 000 opettajaa opettajaa jäänyt ilman työtä. Monet on tapettu tänä vuonna. Seuraavat presidentin vaalit lähestyvät ja ottaen huomioon, että viranomaiset joutuvat huolehtimaan nyt kriisinhallinnosta. Burkina Faso on meille tärkeä kumppani. Vaikka tiettyjä vaikeuksia on viime aikoina ollut, ajatellen tätä kriisiä, niin minusta meidän pitäisi olla enemmän läsnä, sitoutua enemmän tähän alueeseen. Itse asiassa kristittyjä on 25 prosenttia väestöstä. Usein on puhuttu rauhanomaisesta rinnakkainelosta uskontojen kesken, mutta on selvää, että terroristiset ryhmät haluavat nyt tehdä tyhjäksi tämän rinnakkaiselon uskontojen välillä. Nyt halutaan etnisten ryhmien ja uskontoryhmien välistä kiistaa. Näin isketään yhteisöihin, joita pidetään vihollisina. Isketään myös niiden muslimien suuntaan, joita pidetään liian maltillisina näissä ääriryhmissä, kuten lokakuinen isku moskejaan osoitti. Tämä tilanne vaatii nyt voimakkaampia toimia kuin aikaisemmin. Ihmisoikeusjulistuksen allekirjoittajat, Burkina Faso ja kansainvälinen yhteisö omaavat saman velvollisuuden suojella elämää, huolehtia kansalaisista ja puolustaa myös uskonnonvapautta aktiivisesti. Siksi me seuraamme tätä tilannetta ja toimimme – silloin, kun turvallisuus on uhattuna. Olemme kyllä sitoutuneet siihen, että vahvistetaan radikalisoitumisen vastaista työtämme. Humanitaarisen lain puitteet vaativat resursseja. Kievisi Sahel-ryhmä saa 10 miljoonaa meiltä ja rauhanomainen yhteiselo yhteisen kesken saa lähes saman rahasumman – me tuomme kansalaisyhteiskuntaan demokratiaan salalla seitsemällä miljoonalla vielä lisäksi. Nämä ovat esimerkkejä, joitain osoituksia siitä, mitä me teemme tässä mielessä. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja uskontojen rinnakkaiselo on välttämätöntä, jotta voidaan huolehtia tämän maan vakaudesta. Haluaisin vakuuttaa teille, että EU edelleen tukee Burkina Fasoa joka kohtaa kriittisen haasteen. Burkinassa ja Sahelin alueella kaiken kaikkiaan valitseva tilanne vaikuttaa myös merkittävästi rauhan ja vakauteen Euroopassa. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos, että Euroopan parlamentti kiinnitti huomiota tähän surulliseen tilanteeseen. Sydämestä kiitokset. Tämän päättyi tämä keskustelu. Meillä on seitsemän esitystä Äänestys järjestetään tänään. Nyt siirrymme seuraavaan keskusteluun esityslistallamme Afganistan ja erityisesti Logarin maakunnassa esitetyt poikien seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat syytteet. Muistuttaisin vielä siitä, että voitte pyytää puheenvuoroa ilman puhelista tai käyttää sinistä korttia tavallisen tapaan tai sähköisesti. Ohjeet ovat tuolla sisäänkäynnin puolella. Puheenvuoron saa nyt minuutiksi edustaja Czarnecki. Panie przewodniczący, panie komisarzu, e, cieszę się, że ponad podziałem politycznym. Kiitoksia puhemies. Olen Ähm, iloinen siitä, että kun puhumme tästä hyvin tuskallisesta äh, aiheesta, äh, poliittiset erimielisyydet unohdetaan, äh, nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö on aina hirvittävä asia. Ja minä uskon, että Euroopan parlamentin ääni, kun puhutaan Logarin provinssin lukuisista hyväksikäyttötapauksista on tärkeä ääni. Meidän täytyy puhua tästä ja meidän täytyy painostaa hallitusta, koska se on saanut valtavasti humanitaarista apua ja taloudellista tukea meiltä, joten meidän täytyy nyt lisätä painostusta, jotta hallinto tekee kaikkensa tämän käytännön poistamiseksi, kitkemiseksi, niin että nuoria lapsia ei jatkossa voida seksuaalisesti hyväksikäyttää. Tämä leimaa heidät loppuiäkseen. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että yli puoluerajojen täällä Euroopan parlamentissa meillä on yhteinen kanta ja olen myös iloinen siitä, että korkea edustaja Borrell kaikkein kokeneimpana komission edustajista voi ottaa kantaa tähän asiaan. Kiitos. Ja kiitos Kiitos, edustaja Margaret, kaksi minuuttia. Ähm, Kiitos paljon, puhemies. Minulla on aina vähän ongelma, kun Euroopan parlamentissa puhutaan Afganistanista. Puhutaan ainoastaan varjopuolista. Afganistanilla on omat ongelmansa, mutta samalla toisinaan olisi hyvä puhua hyvistäkin asioista, iloisista perheistä, hyvästä ruoasta – Kabulin auringonlaskuista, kaunista sellaisista. Kolikolla on aina kaksi puolta ja maa pitäisi esittää monin puolin. 2016 2017 olin Afganistanissa toimittajana. Minä opin tuntemaan siellä monia mukavia ihmisiä, ihmisiä, jotka ajoivat ihmisoikeuksia ja demokratiaa myös. Ja on todettava, että Mohammed Mahmoudi ja Hamid esimerkiksi ovat jatkuvasti toimineet ihmisoikeuksien puolesta. He ansaitsevat kiitoksemme ja siksi on ikävää, että nämä ihmisoikeuksien puolustajat saavat heikompaa suojaa kuin rikolliset, jotka tekevät rikoksia, jotka kohdistuvat, ihmis, kohdistuvat lapsiin. Nämä ihmisoikeuspuolustajat halusivat puolustaa näitä lapsia – jotka altistuvat seksuaaliselle hyväksikäytölle. Siksi on tärkeää, että tämä kysymys tulee esiin, että päätöslausemassa tunnustetaan se, että viranomaisten on lähdettävä toimiin, jotta ihmisoikeuksien puolustajia suojellaan ja että tutkitaan nämä syytökset riippumattomasti. On tärkeää, että katsomme tarkkaan, että rikokset saavat rangaistuksensa, että suojellaan ihmisoikeuksien puolustajia – ja että sanotaan, että ne, jotka haluavat meiltä saada rahallista tukea, joutuvat myös huolehtimaan siitä, että lapsia ei saada hyväksikäyttää ihmisoikeuksien puolustajia on suojeltava. Kiitos, että saatiin laaja päätöslausema täällä parlamentissa. Siksi haluaisin kiittää myös kollegoita yhteistyöstä. Kiitos. Kiitos, edustaja Piri, minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä on se brutaali kuva, joka meitä kaikkia järkytti. Paikalliset afganistaniset eliitit kidnappaat poikalapsia, pukevat heidät lapsiksi, naisiksi ja sitten ää, käyttävät heitä seksuaalisesti hyväksi. Tässä on kyse seksuaalisesta orjuudesta ja se on todella tuomittavaa. Viime, vuoden, viime kuukauden kertomus osoitti nimenomaan sen, miten huono tilanne on kyseessä. Ainakin 3600 lasta joutui väärinkäytöksen uhreksi joko opettajien tai paikallisviranomaisten toimesta, niiden ihmisten, joita he arvostavat kaikkein eniten. Ja monet tapettiin myös siitä syystä, että he aiheuttivat häpeän omalle perheelleen. Meidän täytyy ehdottomasti heti saada tuomituksi kaikki nämä tämän käytännön harjoittajat ja kaikki tekijät täytyy saada oikeuden eteen. Tämä kammottava käytäntö täytyy juuria äh, tuolta alueelta mm, kerta kaikkiaan. Kiitoksia. Kiitos paljon. Edustaja Matias, puolitoista minuuttia. Obrigada, eh, e Kiitokset eh, puhemies. Me tuemme tätä päätöslauselmaesitystä. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö on yksi kaikkein hirvittävimpä ja kuviteltavissa olevia asioita. Ja Afganistanin konfliktitilanne on tuonut koko alueelle ja maahan katastrofaalisen tilanteen. Tämä mm, nämä tilastot, jotka kertovat, että 14 000 lasta, lasta äh, mm, suhteellisen lyhyessä ajassa on joutunut tämän hyväksikäytön uhriksi ja tämähän on aivan järkyttävää. Olisi kuitenkin tärkeää tarkastella tätä tilannetta hieman laajemmin. YK on äh, pääsihteeri hyvin selkeästi on todennut, että ähm, ulkopuolisten äh, tahojen, äh, muiden maiden äh, ei ole tullut puuttua tähän asiaan. Afganistanin turvallisuusjoukot ovat myös vaienneet. Nimittäin on myös tietoja siitä, että afganistanilaiset sotilaat YK tuolla ovat myös Äh, syyllistyneet näihin tekoihin. Äh, rankaisemattomuus ei saa äh, vallita ja nyt meidän täytyy myös lopettaa palautukset, nuorten ihmisten palautukset Afganistanin vaarana ovat ihmisoikeusrikkomukset ja jopa kidutus. Kiitos paljon edustaja Ostrevitsius. Puhemies, Arvoisa korkea edustaja, hyvät kollegat, rikokset, jotka kohdistuvat lapsiin, ovat järkyttävin rikoksen muoto. Se tuhoaa ja vie lapsuuden afganilapsilta. Lisäksi se vaikuttaa näiden lasten elämään ja tulevaisuuteen. Ja heidän tulevaisuutensa on Afganistanin tulevaisuus. Ja meidän on tuettava Afganistanin tulevaisuutta. Viime päivinä olemme nähneet presidentin Ghanin sitoumuksen tutkia näitä järkyttäviä tapahtumia Logarin alueen kouluissa. Me arvostamme tätä reaktiota ja odotamme konkreettisia tuloksia. Kaikki rikoksiin syyllistyneet on saatava oikeuden eteen ja koulujen on oltava uudestaan turvallinen paikka lasten olla. Yksi keskeisimmistä tehtävistämme on Afganistanin jälleen rakentaminen ja siihen liittyy turvallinen tulevaisuus maan nuorille. Me annamme edelleen tukemme sille, että Bachabachi-menettelystä luovutaan ja suojellaan ihmisten oikeu- lasten oikeuksia Afganistanissa. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt puheenvuoron saa kahdeksi minuutiksi. Edustaja Zonko. Kaksi viikkoa sitten juhlimme lapsen oikeuksien 30-vuotispäivää ja tässä keskustelussa voidaan nähdä, että on vielä kyllä valtavasti tehtävää, että voidaan suojata lapsia kautta maailman. Haluaisin ilmaista sen, että olen äärimmäisen huolissani seksuaalista väärinkäytöksistä useissa kouluissa Logarin maakunnassa. Lasten suojelun ja lasten hyvinvoinnin tulisi olla keskiössä kaikissa yhteiskunnissa, varsinkin sotilaallisessa selkkauksessa. Lisäksi ne mielivaltaiset pidätykset, joita on harjoitettu, jotka ovat kohdistuneet ihmisoikeuspuolustajiin, ovat todella valitettavia. Afganistanin viranomaisten tulisi varmistaa kaikissa yhteyksissä se, että ihmisoikeusaktivistit voivat hoitaa työtään. Ja tämän seurauksena vetoan siihen, että syyttävirasto nostaa kanteen näissä kysymyksissä ja ottaa myös esille ihmisoikeusaktivistien mielivaltaiset pidätykset meidän ihmisoikeusaktivistimme tulisi jatkaa tämän tapauksen seuraamista ja seurata myös EUn suuntaviivoja, jotka koskevat lasten oikeuksia sotilaallisen selkkauksen alueella. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että valvomme EUn puolesta sitä, millä tavalla me Afganistanissa käytetään. Tällä tavalla voimme varmistua siitä, että tarjottu budjetti tukee sellaista ympäristöä, jonka avulla voidaan suojella lapsia ja ihmisoikeusaktivisteja. Kiitoksia. Kiitos. Nyt siirrymme ryhmien puhujiin. Ensin SED-ryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Santos Minu. Muito obrigada, senhor presidente. Situação aqui... Kiitokset, puhemies. Tilanne on Pacha Basi käytännön suhteen Logarin alueella Afganistanissa aivan järkyttävä ja meidän täytyy todella tuomita tämä aivan liian pitkään silmät on suljettu tältä järkyttävältä lasten oikeuksien ja ihan perusihmisoikeuksien rikkomukselta. Tähän ovat syyllistyneet sotilaat ja hallituksen ponnistelut ovat olleet riittämättömiä. Lapset ovat joutuneet hyväksikäytön kohteeksi uhriksi ja ihmisoikeuspuolustajia on joutunut myös mielivaltaisen kohtelun kohteeksi, kun he ovat pyrkineet lasten oikeuksia puolustamaan. Nyt tämä käytäntö, tämä hyväksikäyttökäytäntö on kitkettävä kerta kaikkiaan lopullisesti juuriltaan ja tästä rankaisemattomuuden tilasta on päästävä ne, jotka tähän rikokseen ovat syyllistyneet, on saatettava oikeuden eteen, eikä myöskään voida palauttaa pakenemaan onnistuneita nuoria takaisin Afganistaniin. Koko Afganistanin yhteiskunta, uskonnolliset johtajat, kansalaisyhteiskunta, akateeminen maailma on saatava nyt liikkeelle niin, että voidaan suojella tulevia sukupolvia. Kiitos paljon. Nyt ID-ryhmän nimissä edustaja Andersson minuutti. Danke. Kiitos puhemies. Afganistanissa lasten hyväksikäyttö on järkyttävää. Minkä tahansa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on järkyttävää. Valitettavasti islamilaisissa maissa tämä ei ole epätavallista. Tämä vain osoittaa siellä vallitsevan kulttuurin. Ongelma tässä on, että Euroopan parlamentti lähtee jälleen sormella osoittamaan muiden maiden ongelmia. Tällaisia juhlapuheita – ainoastaan sitten tulee hyvä tunne ja on sitä mieltä, että on ylivaltainen moraalisesti, mutta mikään ei muutu näiden lasten elämässä. Se, että otetaan esiin seksuaalinen näkemys lisäämissä on rasismia meillä aina. Tällaista ongelmaa ei saa enää edes mainita. Ja silloin ne pitäisi antaa ymmärtää, että teitä kiinnostaa oikeastaan näiden lasten tilanne se moraalinen kanta, jota osoitatte, on todella tekopyhää. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kueryhmän nimissä puheenvuoron saa edustaja Dali. Kaksi minuuttia. I am... Um, Kiitoksia, hyvä puhemies. Kannata voimakkaasti päätöslauselmaa. Siinä mielessä, että voidaan avata uudelleen keskusteluun näistä kammottavista Bachabasi-käytännöistä, järjestelmänä lasten hyväksikäyttö ja orjuuttaminen, joka on hyvin pitkään tapahtunut joissakin Afganistanin alueilla. Eikö surullisinta ole se, että ei ole, tämä ei ole mitään uutta, ei tämä ole mikään paljastus, Olemme kaikki tietäneet tästä erittäin pitkään. Itse asiassa tiedämme, että pyrkimykset paljastaa tätä, tämä tilanne, niihinkin on puututtu. Jopa amerikkalaiset sotilaat, jotka pyrivät pyrkivät estämään tätä, joutuivat kurinpitotoimien kohteeksi. kun tällaista äh, tapahtui niissä, niillä sotilaisilla alueilla, joissa yhdysvaltaiset olivat. Tämä minusta osoittaa sen hulluuden, jossa olemme jatkavasti mukana. Yhdysvaltain välintulo Afganistanissa, siinä muka piti olla kysymys ihmisoikeuksista, naisten oikeuksista, koulutuksesta. Ja kun kuultiin näistä, että kaikki tämä tapahtui eh, Yhdysvaltain eh, silmien edessä eikä mitään tehty, se tekee sitä liittolaisen tässä toiminnassa. Tietysti näitä asioita tulisi tutkia. Luonnollisestikin tu- uhreja tulisi tukea, mutta minusta meidän täytyy kuitenkin tästä mm, tehdä johtopäätös, että on ironista se, että me tuomitsemme aivan oikein sen tavan, jolla on toimittu, kun itse tuo maa on raiskattu ja sieltä on ryöstetty kaikki ja se koko sen kansa on orjuutettu. Afganistan luokiteltiin maailman vaarallisimmaksi maaksi äskettäin ja kuitenkin lähettää satoja ihmisiä sinne takaisin joka vuosi. Parlamentti ihan mielellään lähettää sinne lapsia takaisin, vaikka muuten pitää sitä niin vaarallisena maana. Kuitenkin meidän tulisi tukea näiden ihmisten oikeutta elää, ihmisarvoista elämää omassa maassaan, joten tuen aloitteet, jonka avulla saadaan rauha tuohon maahan, mutta pitäisi alkaa tukemalla ihmisoikeusaktivisteja, jotka ovat aktiivisia siellä, eikä niitä, jotka ovat vallankahvassa kiinni. Kiitos paljon. Seuraavana sitoutumattomien edustaja Castaldo ei ole ilmeisesti paikalla, joten puheenvuoron saa edustaja Pierron minuutti. Imagine a young... Kuvitelkaa äh, nuori poika, noin 13-vuotias. Hän käy koulua saadakseen koulutuksen, jonka kaikki lapset ansaitsevat. Ja kuvitelkaapa, että opettaja, johon tämä poika luottaa, ottaa, houkuttelee hänet pimeään huoneeseen ja raiskaa hänet. Poika on rohkea ja kertoo tapahtuneesta, mutta kun hän menee poliisiasemalle, hänet raiskataan uudelleen. Pojan perhe on niin häpeissään, että ähm, he heittävät hänet äh, kotoaan, mutta eivät kuitenkaan tapa häntä. Tämä ei ole mikään yksittäistapaus, vaan satojen Logarin provinssin äh, lasten tapaus. viranomaiset äh, ovat äh, osallistuneet tähän seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ja kuvitelkaa vielä, että me emme tekisi tälle asialle yhtään mitään. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Enseedu. Puhemies, tämä keskustelu ja päätöslauselma liittyy ihan järkyttävimpiin, mitä voimme kuvitella tämän pohjattoman kamalaa. Siksi on hyvin tärkeää, että käymme tätä keskustelua. Esitämme päätöslauselman, jotta tämä tulee mahdollisimman korkealla tasolla esiin. Seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus, orjakauppa, murha. Nämä toimet kohdistuvat lapsiin, poikiin. Tämä on sairasta. Jatkuva poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Logarin alueella Afganistanissa on häpeällistä ja minä haluan antaa tukeni näille uhreille. Meidän on saatava loppumaan vaikenemisen kulttuuri ja stigma, jotka liittyvät tähän niin kutsuttuun leikkiin poikien kanssa. Tämä on saatava loppumaan. Vastuuta on kannettava kaikkien oikeuslaitoksen on voitava toimia ja uhrien, lasten on saatava tukea ja apua, jota tarvitsevat. Siihen heillä on oikeus. Lasten on saatava olla lapsia ja kasvaa vapaasti rauhassa. Kukaan ei voi omistaa toista ihmistä. Seksuaalisen hyväksikäytön on loputtava. Oh. Kiitos paljon. Tässä olivat puhujat puhujalistasta. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Kolme puheenvuoropyyntöä. Kaikki voivat saada puheenvuoron. Edustaja Pospisil minuutti. Děkuji pěkně, pane předsedající. Ta situace v Kiitoksia. Logarin tilanne on todella kammottava. Siellä on hirvittäviä nuorten ihmisten kohtaloita. Meidän tulisi osoittaa solidaarisuutta sinne, mutta me emme ole kyenneet ratkaisemaan näitä ongelmia. Nyt kysyn komissaari Borrellilta, miten voimme suunnata taloudellista painetta Afganistanin hallitukseen, jotta se todella pureutuu tähän ongelmaan. Me olemme kuulleet afganilaisilta järjestöiltä jotain lupauksia, mutta se ei ole riittävää. Meidän täytyy huolehtia siitä, että politiikkamme Afganistanissa huolehtii myös tästä kysymyksestä. Me tiedämme, että Tästä on esitetty erilaisia lausuntoja, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että me saamme todellisia tuloksia aikaiseksi ja voimme saada Afganistanin hallituksen aloittaman kampanjan, joka selkeästi osoittaa sen, että, että tätä enää voi hyväksyä. Tämän lisäksi meidän täytyy myös painostaa Afganistania ja painostaa kansainvälistä yhteisöä. Kiitos paljon edustaja Grappini. Domnule Kiitokset puhemies. Ihan äh, uusin äh, YK-sihteeristön kertomus osoittaa, että tuhannet äh, lapset on silvottu taikka murhattu ja että Afganistanissa lapsiin kohdistuu todella paljon väkivaltaa. Tähän mennessä ei ole asioihin puututtu myöskään uudessa rikoslaissa vuodelta 2016 ei ole ryhdytty riittäviin toimiin lasten suojelemiseksi. Mielestäni on tärkeää meidän nyt äänestää ja hyväksyä tämä päätöslauselmaesitys, johon muuten liittyy myös tarkistus, jossa vielä kerran tuomitaan ulkomaisten joukkojen toiminta Afganistanissa. Ne eivät ole puuttuneet näihin äh, väärinkäytöksiin ja kyllähän lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja tällaisia hyökkäyksiä on myös Euroopan unionissa. Ihan vastikään tällainen tapaus oli myös minun kotimaassani. Meidän täytyy pitää silmämme auki. Lapset ovat tulevaisuus ja heidän sukupolvensa on tulevaisuus. Önöket és önökön 500 millió európai. Kiitos paljon. Hyvää huomenta kaikille teille ja 500 miljoonalle kansalaisille, jotka seuraavat meitä. Edustaja Valas, idea. Mr. Valas? I'm sorry. Pahoittelut. Um, arvoisa uh, uh, Kiitoksia puhemies. Ajatus siitä, että lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi on ehkä kaikkein yököttävimmistä asioista, joita voidaan kuvitella. Me tulemme Irlannista, jossa nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö katolisen kirkon toimesta on jättänyt valtavan tuhon vanan taakseen Ja Irlannissa tiedettiin, että tämä tapahtui, mutta heitä painostettiin vaikenemaan. Ei ole uskottavaa Afganistanissa, että tämän päivän hallitus ei tietäisi asiasta. EU haluaa auttaa Afganistanin uudelleenrakentamisessa sen jälkeen, kun amerikkalaiset ja heitä ne venäläiset tuhosivat maan. Mutta jos me haluamme olla positiivisessa roolissa, niin meidän täytyy puhua suoraan viranomaisille ja antaa heidän tietää, että tämän kaltaista emme voi hyväksyä. Sillä jos mekin vaikenemme, niin tämä vain hidastaa muutosta. Meillä on myönteinen rooli Afganistanissa ja meidän tulisi ja teidän tulisi käyttää potentiaalianne viedäkseen tätä eteenpäin niin, että voitte kovan äänen sanoa, että tämä on liikaa ja liian huonoa. Entä nevében felkérem Borrell ura. Kiitos. Ja nyt komission nimessä edustaja Borrell. Kiitos puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kyllä, kyllä meidänkin kehittyneissä yhteiskunnissamme on hyväksikäyttötapauksia ja voitaisiin puhua myös Afganistanin sodasta, voitaisiin puhua myös siitä, miksi länsimaat ovat olleet Afganistanissa läsnä lähes 20 vuotta, mistä tämä johtuu ja mihin tämä on johtanut. Kaikesta voitaisiin puhua, mutta tänään olemme kokoontuneet keskustelemaan tietystä tapauksesta, eh, tietyistä tapauksista, jotka ovat vain jäävuoren huippu, sillä eh, tiedot lasten eh, hyväksikäytöstä Afganistanissa valitettavasti, valitettavasti ovat sellaisia, että siellä näitä tapauksia on huomattavasti enemmän kuin meidän yhteiskunnissamme. Logarin provinssin tapaus on ja vuoden huippu 2015-2018 YK työryhmä vahvisti 40 000 vakavaa lasten oikeuksien rikkomusta ympäri maata. Tästä on noussut merkittävä huoli ja siviiliuhreista 80 prosenttia on lapsia maassa. Vaikka tiettyjä valvontaa puutteita on, niin se, että lähes 300 tapausta lasten hyväksikäytöstä on todettu, tapahtuu ja 800 iskua kouluihin ja niin edelleen, mutta eihän se ole sama asia kuin, kuin tämä asia, josta nyt puhutaan. 2017 Afganistanissa haluttiin uudistaa rikoslainsäädäntöä, joka sitten astui voimaan 2018 ja siinä kriminalisoidaan tämä niin kutsuttu baasi käytäntö. Mutta tapoja on vaikea muuttaa vallassa olevat ihmiset ovat hyvin äh, vahvasti vallassa, rankaisemattomuus vallitsee ja uhrien, äh, uhrit leimataan ja suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Meidän on äh, taisteltava, koska näiden lasten suojeleminen on asia, ähm, jonka maan presidentti parlamentti eh, hyväksyi rangaistavaksi, mutta sitten myöhemmin maan parlamentti kumosi tämän päätöksen ja sitten eh, eilen eh, siellä käytiin edelleen keskustelua asiasta. Lasten oikeuksien suojelulaki on Afganistanin parlamentissa viimeisten neljän vuoden aikana hylätty jo neljä kertaa. Tämä kyllä osoittaa, miten merkittävä vast- muutosvastarinta on ei haluta muuttaa lakeja ja ennen kaikkea ei haluta muuttaa tapoja. Ja meidän täytyy torjua tätä toimintaa ja meidän täytyy auttaa maata torjumaan tätä toimintaa. Lasten oikeuksia Afganistanissa on parannettava ja me teemme kaikkemme myös jatkossa tietäen, että yhteiskunnallinen muutos on hyvin pitkäaikainen prosessi. Ei riitä, että paperilla hyväksytään laki. Olemme käynnistäneet poliittisen keskustelun, jonka otsikkona on Afganistanin lapset ansaitsevat paremman tulevaisuuden. Suuri yleisö on ollut hyvin kiinnostunut tästä ja tämän lisäksi meillä on vielä Euroopan unionin ja Afganistanin hallituksen välinen vuotuinen Ähm, vuoropuhelu, jossa lasten oikeudet ollaan nostettu esiin. Esimerkiksi lapsiin kohdistuva väkivalta, lapsiavioliitot ja kyllä varmasti myös sotilaiden parissa tätä lasten hyväksikäyttöä tapahtuu. Me kiinnittämme huomiota tähän ja siihen, minkälaisia henkilöitä palkataan sotilaallisiin joukkoihin sekä poliisijoukkoihin. Meillä on myös mm, poliisivoimia, jotka pyrkivät äh, tilannetta tätä kautta parantamaan. Eli kyllä me pyrimme auttamaan Afganistanin äh, yhteiskuntaa ja on tärkeää, että Euroopan äh, parlamentti antaa tukensa Äh, tälle toiminnalle. Kiitos. Sydämestä kiitokset. Tähän päättyy tämä keskustelu. Kuusi päätöslauselmaesitystä on jätetty äänestettäväksi. Niistä äänestetään tänään. Seuraava esityslistan kohta. Venäjän laki ulkomaisista agenteista. Meillä on hyvin vähän aikaa, joten pyytäisin, että puhutte vain minuutin puheenvuoroja. Puheenvuoron saa ensin edustaja Fotiga. Thank you, President. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä korkea edustaja. Neuvostoliitto oli erityisen julma suhteessa riippumattomiin lehtimiehiin. Useat heistä kokivat kuoleman Valitettavasti Putinin Venäjän federaatiossa nähdään, että valtion jotkut toimet valitettavasti muistuttavat menneisyydestä. Varmasti muistamme edelleenkin upean henkilön, kuten Anna Politovskajan. ja rohkeat, rohkea lehtimies, joka oli valmis tarjoamaan riippumatonta tietoa venäläistä yhteiskunnasta. Valitettavasti ulkomaisia agentteja koskeva lainsäädäntö, jonka Putin on allekirjoittanut toinen 12 on lisäaskel siihen suuntaan, jolla pyritään pelottelemaan yksittäisiä riippumattomia lehtimiehiä ja bloggaajia. Me vetoamme tässä päätösosumassa siihen, että tämä laki kumottaisiin. Kiitos edustaja von Kraman Tavalel. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Jälleen kerran Putin haluaa tämän lain kautta valvoa vielä voimakkaammin yhteiskuntaansa. Riippumattomat kansalaisjärjestöt saavat vähemmän tilaa, samoin toimittajat – vähitellen Kremlistä viedään kaikki vapaudet. Halut, nyt halutaan hiljentää kaikkia vähentää monimuotoista mediaa. Ja tämä on vientiartikkeli myös Venäjältä. Putin haluaa yksinvaltiaita. Nyt nähdään, että hallinnollisia esteitä syntyy niin paljon, että sensuuri toimii. Nyt on kehitelty kaikenlaisia hienoja menetelmiä painostamiseen ja vaikeuttamaan päivittäistä työtä, jotta kriitikot joutuvat vaikenemaan lopulta. Kansalaisjärjestöjen pelottelu on jokapäiväistä. Tällaista tapahtuu nyt myös Romaniassa, Tsekin tasavallassa ja Maltalla. Viktor Orban on hyvä Putinin oppilas. Unkarissa kansalaisjärjestöjen on jo rekisteröitävä ja kerrottava, saadaanko varoja ulkomaailmasta. Tämä on kehitys, joka on saatava nyt loppumaan. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavana puhuu edustaja Pitsula. Odličnoj suradnji i konstruktivnim pregovorima. Imamo dobar zajednički tekst, fokus... Kiitos puhemies. Oikein hyvä yhteinen teksti niin kutsutuista ulkomaisista agenteista viittaa mm, viime kuussa tähän jo hyväksyttyyn lakiin tehtiin muutos, joka laajentaa tätä soveltamissa alaa sellaisiin tahoihin, ovatpa he sitten Venäjän kansalaisia tai eivät, jotka saavat rahoitusta Venäjän ulkopuolelta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että median toimintaa rajoitetaan entisestään. Tämä samalla rajoittaa ilmaisuvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta, jotka kuitenkin ovat Venäjän perustuslain tarjoamia oikeuksia me odotamme, että, ajetaan sellai- että Venäjäkin ajaa sellaisia arvoja, joihin se on sitoutunut, kuten YK on ihmisoikeusjulistus. Kyllä tässä tarvitaan äh, kansainvälisen lain kunnioitusta myös Venäjällä. Kiitos. Kiitos. Seuraavana Kalkauk. Kiitoksia, hyvä puhemies. Vapaa puhe on nimenomaan tärkeä osa demokratiaa ja se on erittäin tärkeä osa Euroopan äh, turvallisuutta, demokratiaa Euroopassa sen ulkopuolella. Suuri naapurimme on jälleen astunut askeleen, joka on huolestuttava. Venäjä vaatii journalistilta, bloggerilta ja muilta, jotka jakavat uutisia leimauttamaan ulkomaisiksi agenteiksi, muuten heitä uhkaa rikosoikeuden seuraus. Tämän tavoitteena on se, että sanotaan, että älkää uskoko minua, ja tätä käytetään niitä vastaan, jotka kritisoivat hallitusta. Tämä lainsäädäntö täytyy poistua. Me haluamme ystävyyttä, emme vihamielisyyttä Venäjän kanssa, mutta me näemme, että Venäjällä tukahdutaan kritiikki. Ja olemme saaneet oppia, että siellä on myös vapaata puhetta pyritty rajoittamaan. Me todella toivomme sitä, että tällainen viidakko vastavuoroisesta epäilystä poistaisi, vaan meidän täytyy saada lisää vapaata puhetta, ei vähemmän. Sydämet kiitokset. Ja vielä edustajan Gaaler. Kiitos paljon puhemies. On ikävää, että jälleen keskustelemme siitä, että lainsäädäntö on tiukentunut Venäjällä. Kansalaisjärjestöt, jotka saavat ulkomailta rallista tukea, mutta myös yksittäiset kansalaiset, jotka vaikka bloggaavat, saavat tämän ulkomaisen agentin nimen. Ihmisoikeusrikkomukset ympäristörikkomukset. Tällaiset ilmiantajat ovat nyt ilmeisesti ulkomaisia agentteja. Parempaa ansaitsisivat venäläiset. Kyse ei ole ulkomaisista agenteista, vaan ihmisistä, jotka ajavat aitoja kansalaisten etuja suhteessa pieneen johtajien ryhmään, jotka pyrkivät puhumaan nationalistisesti ja vankasti, mutta enemmän kuin aikaisemmat johtajat pyritään luomaan sellaiset fasadit, jonka takana voidaan johtaa lujalla kädellä. Meidän tulisi osoittaa solidarisuutta Venäjän kansalaisille ja osoittaa se niin, että vaadimme tämän lain kumoamista välittömästi. Kiitos. Kiitos. Ja nyt edustaja Kubilius. No, Madam Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä täytyy ensinnäkin vastata yksinkertaiseen kysymykseen. Mitä ovat nämä ulkomaiset agentit Venäjän lainsäädännössä? Se merkitsee sitä, että Venäjän viranomaiset pelkäävät kansalaisia. Siitä syystä haluaisin vedota siihen, että Putin, älkää pelätkö tavallisia Venäjän kansalaisia. Tässä Venäläiset taistelevat omia kansalaisiaan vastaan ja ihmisoikeudet ovat yhä vähäisemmät. Siksi meidän täytyy näyttää meidän voimamme, ei pelkästään EUn voimaa, vaan myös Euroopan neuvoston voimaa, jossa Venäjä sai jälleen kaikki oikeutensa takaisin. Meidän täytyy käyttää Venetsian komiteakin omia hallituksiamme, jotka ovat osa Euroopan neuvostoa, meidän tulee rohkaista näitä kaikkia käyttämään ja lisäämään ihmisoikeuksia Venäjällä niitä viranomaisia vastaan, jotka pelkäävät näitä kansalaisia. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Kruksman. Kiitos puhemies kidutuksen vastainen eh, komitea, ulkomaiset eh, agentit, HLBTI-ihmisiä eh, puolustavat tahot ovat nekin ulkomaisia agentteja ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja nyt myös blokkaajat, toimittajat, kan, tavalliset kansalaiset, älyköt. Vladimir Putin on nyt lähtenyt laajalla rintamalla liikkeelle Äh, jopa Euroopan unionin viranomaisia vastaan. Tämä on paitsi diplomaattinen kysymys, myös todellinen maailmankatsomuskysymys. Ja nyt on korkea aika meidänkin olla johdonmukaisia, kun me puolustamme demokratiaa, ihan niin kuin Vladimir Putin on hyvin johdonmukainen pyrkiessään tukahduttamaan demokratiaa paitsi Venäjällä myös Euroopan unionissa. Kiitos. Seuraava Seuraavana edustaja Ostrovicius. Representative colleagues. Puhemies, korkeudustaja kollegat. Pitkään Venäjän hallitus on pienentänyt riippumattoman median tilaa. Jäljelle on jäänyt vain muutama luotettava taho. Nyt puututaan myös yksilöihin, erityisesti riippumattomiin toimittajiin, poliittisiin opposition edustajiin ja aktivisteihin, joilla saattaa olla erilainen ajatus ja visio Venäjästä kuin Kremlin esittämä. Me oikein asetimme sanktioita Venäjää kohtaan Itä-Ukrainan ja Krimin toimien jälkeen. Siitä on viisi vuotta ja nyt ei nähdä minkäänlaista parannusta. Päinvastoin Venäjä lähtee vielä autoritaarisempaan suuntaan. Tämä ulkomaisten agenttien laki osoittaa, että Venäjä ottaa takapakkia, kun puhutaan perusvapauksista. Tämä laki ei vaikuta ainoastaan venäläis- venäläisiin kansalaisiin, vaan se on myös suora hyökkäys meitä kohtaan, eurooppalaisia kohtaan. Se osa, joka on ulkomaalaista tässä laissa ja joka ilmeisesti haittaa Venäjän yhteiskuntaa, tarkoittaa meitä. Lisäksi kansalaisyhteiskunnan aktivistit, mutta myös meidän diplomaattimme stigmatisoidaan Venäjällä. Hyvät kollegat, meidän pitäisi tehdä työmme ajoissa. Meidän pitäisi hyväksyä globaali Manitskin laki. Kiitos. Edustaja Hautala. Kiitoksia, hyvä puhemies, korkeudustaja. Kyseessä oli oikein hyvä viikko, kun katsotaan Euroopan unionin ilmaisuvapautta. Ja tässä parlamentissa päätös tehtiin luoda Daphne-palkinto, jonka avulla voidaan kunnioittaa tutkivaa journalismia. Teis, tiistaina otimme väärinkäytöksiä ja lainsäädännön mukaan ja kolm, keskiviikkona jälleen taas Saharov-palkinto myönnettiin tärkeälle uigurilien oikeuksien puolustajalle Ilham Tohtille. Andrei Saharovin, kaikkein tärkeimmän toisen ajattelijan nimissä – mutta nyt pitää katsoa sitä, mitä täällä tapahtuu. Ja viimeaikainen Venäjän hallinnon päätös laajentaa ulkomaisia agentteja koskevaa lainsäädäntöä koskemaan myös yksilöitä todellakin vahingoittaa riippumattomien lehtimiesten työtä Venäjällä. Erityisesti haluan mainita Radio Free European, Radio Libertyn erinomaiset palvelut. Niillä on satoja kirjeenvaihtajia kautta Venäjän federaation. Heidän työnsä on nyt vaikeutunut huomattavasti. Kiitos. Seuraavana edustaja Mariani. Kiitos puhemies. Te varmaan tiedätte, että tässä samalla sitten tuomitaan myös Yhdysvallat 1938 farah laki joka oli hyvin vastaavanlainen kuin Putinin uusi laki tuomitsi Yhdysvalloissa, niin kutsutut ulkomaiset agentit ihan vastaavalla tavalla. Kyllähän henkilökohtaisesti katson, että tässä tekstissä jälleen kerran vahvistetaan, että halutaan säilyttää kaikki ne sanktiot Venäjää vastaan, jotka eivät häiritse Putinia millään tavalla, mutta jotka ovat Euroopan unionille todella vahingollisia. No niin, äh, sitten kun äh, Trump voittaa, syytetään venäläisiä, kun äh, keltaliivit osoittavat mieltä, syytetään venäläisiä ja niin edelleen. Vuoteen 1980 Ranskallakin oli laki, joka rajoitti ulkomaisten mahdollista, mahdollisia yhdistyksiä ja yhdistymistä Ranskassa. Eikö vuoropuhelu olisi kuitenkin parempi tapa? Muuten joudutaan umpikujaan. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Krasnodemski ESR-ryhmästä. Kiitos paljon puhemies. Lainsäädännön tiukentaminen ulkomaista agenteista on lisämerkki siitä, miten Kremlissä halutaan rajata yhteydet ulkomaailmaan. Putinin hallinto toimii näin tiet tiettyjen eurooppalaisten maiden tuella, ajatellaan vaikka Nord Stream 2. Toisaalta Venäjän yhteiskunnassa ollaan yhä tyytymättömämpiä. Siellä protestoidaan taloudellisista ja poliittisista syistä. Talousongelmia on yhteiskunnallisia ongelmia myös, ja kaikkia näitä asioita kompensoidaan nyt tällaisten päätösten kautta. Jotkut järjestöt, mediat ovat valtavan kunnianhimoisia ajaessaan demokratiakehitystä, vaikka venäläisten itse pitäisi voida päättää, mihin suuntaan maa kehittyy. Kiitos seuraava puhujaan edustaja Willemsen. Kiitoksia puheenvuorosta. <clears throat> Ilmaisuvapaus, oikeus järjestäytyä ja yhdistyä ovat ihmisoikeusyleissopimuksen peruskiviä. Ja mm, ei pelkästään EU, vaan myös Venäjä on allekirjoittanut sen. Viime vuosina on saatu nähdä, että perusdemokraattiset oikeudet, joita olemme pitäneet itsestäänselvyytenä, ovat nyt autoritaaristen hallintojen toiminnan kohteena. Ne pyrkivät tuhoamaan kansalaisyhteiskunnan sellaisena kuin se on. Se nähdään EUn sisällä, Orbanin alaisuudessa Unkarissa, Israelissa, Netanyahun toimesta, eikä mm, vähiten Venäjälle Putinin alaisuudessa. Välittäkäämmekö siis selkeä viesti tänä päivänä, että me emme hyväksy sitä, että perusihmisoikeuksia kohtaan osoittaa hyökkäyksiä tai kansalaisyhteiskuntaa kohtaan, että me emme voi hyväksyä sitä, että Venäjän hallitus ei, kuten sen kuuluisi, varmista sitä, että on olemassa yhdistymisvapaus tai ilmaisuvapaus. Kiitos. Edustaja Rakashowski. Kiitokset, puhemies. Jos Euroopan unioni haluaa säilyä e, ja ja haluaa suojella demokratiaa. se ei tule myöskään sitten menettää kasvojaan. Tämä päätöslauselma esitysteksti ei ole objektiivinen, se ei vastaa tosiasioita. Me puhumme täällä siitä, että Venäjän opposition kohdistuu uhkia. Minä äh, kävin läpi vuodesta 2012 vuoteen 2017 ja sitten vielä 2019 kaikki Venäjän duuman äänestykset äh, tästä laista ja 60 prosenttia Duumasta on kannattanut, eivät edes oppositiopuolueet ole äänestäneet vastaan. Joten tämä on Venäjän sisäinen asia, tämä on vastaus Yhdysvaltain rajoitteisiin ja siksi meidänkin tulisi tarkastella asioita objektiivisesti eikä olla Venäjä vihamielisiä. Ää, ää, ei tämä asia ole ollenkaan yksipuolinen ja Euroopan unionin tulevaisuus riippuu siltojen rakentamisesta ja yhteistyöstä, eikä meidän tule puuttua muiden sisäisiin asioihin. Kiitos paljon. Pyytäisin pitämään kiinni puheajoista. Edustaja Lega on seuraava puhuja. Core of Christian democracy. Kiitos puhemies Kansalaisyhteiskunta on tärkeä kristillisdemokraateille. Monimuotoinen kansalaisyhteiskunta on ehto demokraattisessa valtiossa. Muille, kuten Vladimir Putinille, jonkinlaisen kansalaisyhteiskunnan pelkkä olemassaolo on uhka loputtomalle autoritaariselle johdolle. Putin lähtee moniin toimiin, joilla vastustetaan esimerkiksi mediaa, puututaan lakeihin, äänestyksiin ja sitten esitetään tällaista ulkomaisten agenttien lakia. Tämä osoittaa, että ei haluta poliittista oppositiota ylipäätään, mutta poliittinen oppositio on olemassa ja sen on oltava olemassa, aivan erityisesti Venäjällä. Varmasti entisen KGBn agentin on varmasti hankala ymmärtää, että oppositiota on olemassa. Hänen on ymmärrettävä tämä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 myös siksi, että Venäjän mafia on osoittanut, että nämä tapahtumat eivät lopu Venäjän rajalle ja että myös sisäpuolelta uhataan EUta. Laki ulkomaisia agentteja vastaan on kansalaisjärjestöjä ja ulkomaalaisia vastaan, ei vain Unkarissa, mutta Unkari on Euroopan eurooppalainen laboratori. Venäläiset testaavat siellä metodejansa ja menetelmiänsä. Ja sen vuoksi Unkariin on esimerkiksi perustettu tällainen venäläinen vako ja pankki ja venäläistä propagandaa näkee Unkarin medioissa hyvin paljon ja sillä tavalla esimerkiksi uutisiin on infiltroitu. Meidän ei tulisi Eh, antaa Venäjän tai muiden maiden eh, sanktioida kansalaisjärjestöjä. Sitten Robert Yesterday this house... Kiitoksia. Eilen tämä parlamentti myönsi Saharovin palkinnon. Distinguished runners-up. Ja antoi eh, palkinnon saajille merkittävän tunnustuksen. Nyt me keskustelemme Venäjän ulkomaisten agenttien lainsäädännöstä, joka uhkaa journalisteja ja kansalaisjärjestöjä. Tämä tuo esiin sitoumuksemme taistella ajatuksen vapautta puolustavien puolesta sellaisessa maassa, jossa tätä vapautta ei ole. Olen ollut onnellinen ollessani osa tätä työtä sellaisena aikana, jona ilmaisun vapaus kohtaa yhä enemmän uhkia ja rajoitteita. Eilen Havaitsin myöskin, että Brexit PLC henkilöitä ei ollut lainkaan täällä Saharovin palkintoa myönnettäessä läsnä. Ja Boris Johnson on löytänyt uusia tapoja jarrutella ähm, kertomuksen julkaisemista koskien äh, Venäjän sekaantumista brittivaaleihin. Enpä sano enempää. Siis Kiitoksia. Sitten Terts, olkaa hyvä. Puhemies, uudet Kremlinin toimet 12. joulukuuta rajoittavat Venäjän kansalaisten vapautta entisestäänkin saman kuin riippumattoman järjestöjen toimintaan. Tämä vuonna 2012-2015 luku, joka koskee näitä ulkomaalaisia äh, toimijoita, mahdollisti jo niiden järjestöjen toiminnan haittaamisen, josta valta ei pitänyt ja joilla yhteyksiä ulkomaille uusien laajennuksen kautta. Kenelläkään ei Venäjällä voi olla yhteyksiä ulkopuolelle, joita ei voitaisi hyödyntää hallinnollisesti tai rikosoikeudellisesti heitä vastaan. Toisin sanoen tällä alalla mm, pakkotoimit vastaavat jo hyvin paljon kommunistista diktatuuria ennen 80-lukua ilman perestroikaa ja ennen perestroikaa ja Gorbachevia Neuvostoliiton aikana. Tämä on toiminta, joka rikkoo kaikkia Venäjän tekemiä kansainvälisiä sopimuksia. Pyydämme presidentti Putinia, ettei se tuomitsisi Venäjää tällaiseen eristykseen ja taantumaan. Fox, Kiitoksia sitten edustaja Fox. It's right to condemn. On äh, oikein tuomita venäläinen lainsäädäntö. Tämä on pelottava rajoitus medioiden vapautta. Mutta olen kuunnellut niin monia keskusteluita tässä parlamentissa, jossa halpamaisesti syytetään ulkomaalaista äh, sekaantumista kaikesta. Jos EU e haluaa moraalisesti kritisoida Venäjää, niin silloin pitäisi ensin äh, siivota oma pesä kuinka monet jäsenet, komission jäsenet ja äh, Labourin jäsenet äh, eivät noudata sääntöjä ja väittävät aina, että kaikki äh, esimerkiksi äänestystulokset johtuvat Venäjän sekaantumisesta, kuten esimerkiksi Brexit-äänestys. Kaikki nämä muodikkaat syytökset ulkomaiden sekaantumisesta omissa kansallisvaltioissamme, se tavallaan myös heikentää meidän tavallisia äänestäjiämme, jotka eivät tiedä, mistä on kysymys. Ja sen sijaan, että puututtaisiin yleiseen tyytymättömyyteen, syytetään kaikesta vain ulkomaista sekaantumista. Ja meidän täytyy tukea myös Venäjän kansaa. Ikävä kyllä, EU itse liian vähän huomioi demokratiaa ja lehdistön vapautta. Sen sijaan syyttää omia epäonnistumisiaan ulkomaisista sekaantumisesta. A néppárt képviseletében Kiitoksia sitten Keli e law. Kiitoksia. Hiljattaiset muutokset venäläisen lainsäädäntöön koskien ulkomaisia agentteja ovat äärimmäisen huolestuttavia ilmaisuvapauden kansalaisjärjestöjen toiminnan kannalta Venäjällä. Venäjä pyrkii luomaan vihamielisen ympäristön journalisteille ja käyttää lainsäädäntöä, kansalaisyhteiskuntaa ja mediaa vastaan. Kansalaisjärjestöt ovat painostuksen alla. Ne joutuvat sensuroidamaan itseään, eivät pysty käyttämään ilmaisuvapauttaan ja journalisteja stigmatisoidaan. Journalistit ovat tärkeitä demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle. Ja tämä tapahtuu sellaisessa kontekstissa, jossa kansalaisten osallistuminen yhteiskuntaan on jo taantunut Venäjällä. Tarkoituksena on hiljentää ihmisoikeustaistelijat ja journalistit ja vetoaisin Venäjään, että se saattaisi lainsäädäntönsä kansainvälisten standardeiden tasalle välittömästi. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Majorino, SND-ryhmä. La libertà di stampa, e la presenza... Niin, koskee ne lehdistön vapaus, vapaus on olennaista oikeusvaltiossa. Vladimir Putin teeskentelee, että tätä tiedä uuden lain kautta riittää, jos saa ulkopuolelta, ulkomailta varoja e, tahoilta, joista Putin ei pidä. Se riittää siihen, että taho leimataan ulkomaiseksi agentiksi ja laaditaan luetteloita eh, valvotusta tahoista. Aikaisemmin kyseessä olivat kansalaisjärjestöt ja nyt mukana ovat myös bloggarit. On aivan selvää, että edessä on pakkomielteinen tarve valvoa informaatiokanavia ja, ja päästä eroon kaikenlaista erimielisyydestä. On aivan oikein tuomita tällainen toiminta, mutta tätä olisi pohdittava myös täällä ne Putinin ystävät, jotka istuvat täällä keskuudessamme. Olisi vähän järkeistävää siitä, millainen yhteiskuntahanke on sellainen, jota emme voi sietää, koska se on omien arvojemme ja demokratiamme kanssa ristiriidassa. Kiitoksia sitten edustaja Benion Renew. Olkaa. Thank you, Chair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 Se, että Venäjän hallitus äh, kutsuu kansalaisjärjestöjä ulkomaalaisia, äh, ulkomaalaisiksi agenteiksi, on äh, Neuvostoliiton paluu. Se, että ihmisten täytyy rekisteröityä viranomaisille tai muuten he saavat sakkoja tai jopa vankeutta kaksi vuotta. Tällaista lakia voidaan käyttää siihen, että vaiennetaan kaikki hallituksen kritisointi ja heikennetään riippumatonta ja vapaata lehdistöä ja sananvapautta. Minä vetoan Venäjän hallituksen, että se peruisi päätöksensä ja muuttaisi tämän lainsäädännön kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti ja että se ei rajoittaisi kansalaisjärjestöjä ja toimittajia. On todella ikävää nähdä tällaista toimintaa Venäjän puolelta, varsinkin kun se samanaikaisesti on hyväksytty uudelleen Euroopan neuvostoon. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Rope Vihreän nimissä. Paljon kiitoksia, rouva puhemies, hyvä komission ja sen kollegat. Suurin uhka Kremlinille on demokratia. Nyt Venäjä hyökkää kansalaisjärjestöjä vastaan ja niitä harvoja riippumattoman median toimijoita, jotka ovat luotettavan tiedon lähde. Venäjä pyrkii vaientamaan ne, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta, ympäristön suojelun puolesta Venäjällä, ja jotka pyrivät pyrkivät eh, perusdemokraattisia arvoja puolustamaan. Tämä lainsäädäntö osoittaa, että Kremlinia pelottaa Putin ja hänen propagandakoneistonsa eivät ole saaneet toivottua vaikutusta aikaan. Siksi hallinto kohtaa nyt eksistentiaalisen kriisin kahdella rintamalla ulkoisesti ja sisäisesti. Se sekaantuu muiden maiden vaaleihin, mutta tämä muuttuu Venäjälle yhä vaikeammaksi kun puolustamme Venäjän kansalaisten oikeuksia, puolustamme ennen kaikkea demokratiaa sen selviämistä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Šojdrova, ja e Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Muistan edelleen oikein hyvin, mitä kuulimme, mitä ymmärrettiin ulkomaisille agenteilla silloin, kun asuin Tsekoslovakiassa koko Keski- ja Itä-Eurooppa oli vielä tuolloin eri regimissä. Kyseessä oli ihmisoikeus- ja demokratian rikkomukset. Puola, Unkari, Tsekoslovakia, kaltaiset maat olivat tässä tilanteessa. Tällä hetkellä tällaista luonnehdintaa mm, venäläiset viranomaiset käyttävät vainottakseen kaikkia riippumattomia toimijoita, kuten toimittajia ja ihmisoikeuspuolustajia. Meillä on Tsekin tasavallassa järjestö, joka on kansalaisjärjestö hallituksesta riippumaton, joka auttaa Keski- ja Itä-Euroopassa ja muuallakin esimerkiksi koulutuksen vahvistamista Venäjällä. Kyseinen järjestö on tukenut riippumattomia toimittajia ja järjestöjä, ja, ja tukenut toisinaan ajattelijoita. On täysin sietämätöntä, että riippumaton järjestö, hallituksesta järjestö, riippumaton järjestö Euroopan unionissa on taho, jota pidetään ulkomaisena agenttina, joka jotenkin kyseenalaistaisi Venäjän federaation. Siksi vetoamme Venäjän, että se tekisi lopun tästä. Radio Europa Libera, care a avut un rol decisiv Äh, Euroopan äh, äh, Radio Free Europe hyötyi eurooppalaista rahoituksesta ja se on myös Putinin mustalla listalla, kuten monet muutkin, jotka ovat saaneet rahaa lännestä. Tämä ulkomaisia agentteja koskeva lainsäädäntö itse asiassa hyväksyttiin jo 2012 ja siinä silloin kohdistettiin kaikkiin, kaikkiin ne, jotka saivat rahoitusta lännestä. No, viime kuussa tätä lainsäädäntöä laajennettiin koskemaan myös poliittisia vastustajia ja yksittäisiä toimittajia. Tämä on uhka lehdistön vapaudelle ja sitä ei minusta voi neuvotella. Ja kuten me sanoimme heinäkuussa, meidän täytyy nyt äh, saada aikaisesti nopea tämän lainsäädännön äh, poistaminen. Emme me voi normalisoida äh, tällaista tilannetta Venäjällä, koska Venäjällä ihmisoikeuksia ei ole olemassa Putinille. Meillä meidän täytyy saada aikaan vastaavanlainen Magnitski-lainsäädäntö. Kiitoksia. Yhdeksän kollegaa on pyytänyt puheenvuoron menettelyssä ilman puhujalistaa. Voin antaa puheenvuoron vain kuudelle. Edustaja Tomakis ensimmäisenä EPP. doamnă pentru cine Kiitoksia, rouva puhemies. Jos ihmisillä on ollut minkäänlaisia epäilyksiä siitä, onko Putin diktaattori, nyt teillä on todisteet tämän lain myötä. Tämä kohdistuu tiettyihin henkilöihin ja on erittäin helppoa nähdä, miksi laki on luotu. Tarkoituksena on kohdistaa keskityttävä niihin henkilöihin, jotka äm, demokratiaa ja ilmaisun vapautta puolustavat, mutta se mitä nyt tapahtuu on hyvin huolestuttavaa. Tämän pitäisi olla meille varoitus täällä Euroopan unionissa. Äh, meillä on opettajia, journalisteja, äh, mielipiteeseen vaikuttaneita henkilöitä, jotka ovat joutuneet äh, tämän lainsäädännön uhan alle. Ja he ovat sitä mieltä, että Putin on vaara omalle maalleen. Vetoaisin teihin, että tekisitte jotakin näiden miljoonien ihmisten eteen, jotka katsovat toivikkaan Eurooppaa. Seuraavaksi Lopes Aguiar, olkaa hyvä. Alto representante Borrell. Kiitos. Äh, hyvä äh, puheenjohtaja Borrell. Tämä äh, päätöslauselma, josta Euroopan parlamentti nyt äänestää, siinä on kysymys kahdesta asiasta. Puhevapaudesta ja Toinen asia on se, että Venäjä ja sen sekaantuminen myös Euroopassa asioihin on vakavaa, koska sehän on meidän naapurimaamme, se on valtava naapurimaa. Ja tästä lähtien niin me olemme nähneet hyvinkin aggressiivista toimintaa Ukrainaa ja Armeniaa ja Azerbaidsania kohtaan – joten meidän tulisi olla hyvin huolissamme tästä sekaantumisesta. Meillä on syytä olla huolissamme tästä kybertilan hyökkäyksistä ja siksi meidän on lähettävä viestit toimittajille ja bloggareille ja muille, jotka huolehtivat vapaasta tiedonkulussa maassa, jossa kaikki on Putinin kontrollissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Dali. Seuraavana Gue Kiitoksia puhemies 2017 äh, äh, havaittiin tuettiin venäläistä toimintaa ja yhdysvaltalaiset paketti, tietyt järjestöt rekisteröitiin tämän ulkomaisten agenttien listalle. Tulos oli se, että Venäjä iski takaisin samalla mitalla. Tämä perustuu kansainvälisen toiminnan periaatteelle. Toimintaan vastataan reaktiolla. Ja näin tässä on tapahtunut taas. On surullista, että tulee tällaista on säälin toimittajille ja kansalaisille Venäjällä. Riittäisi, että katsotaan, mitä Yhdysvallat ovat tehneet omien, oman ulkomaisten agenttien lainsäädäntönsä kanssa. Voidaan katsoa, mihin se johtaa. Maria Putin laitettiin syntipukkina vankilaan vain, koska hän oli venäläinen. Tässä on e, eri mittapuulla tuomittu ihmisiä. Mitä pikemmin lopetamme tämän Venäjän pelottelun, ja että näemme venäläisiä agentteja kaikkialla, niin sitä parempia meidän Yhdyskunnistamme tekee. Meidän on mentävä eteenpäin ja käytävä vuoropuhelu. Sitten Pospisil, EPP. paljon Pospisil paní předsedající tämä lainsäädäntö on selkeä todiste siitä että venäjän hallinto muuttuu autoritäärisemmäksi. Tiedämme tämän erittäin hyvin että Tsekin tasavallassa, sillä valitettavasti monet Tsekin poliitikot mukaan lukien presidentti tukivat Venäjän hallintoa. On tarpeen todeta, että meidän täytyy kritisoida tätä ja olen tyytyväinen siihen, että tämä päätöslauselma on samalla linjalla kuin aikaisempi Euroopan parlamentissa. Me ymmärrämme nyt, kuinka demokratian vastainen Venäjän hallinto on kyseessä on toiminta Venäjällä ja ulkoisten alueiden valloittaminen, ulkomaisiin vaaleihin vaikuttaminen ja niin edespäin. Venäjän täytyy olla kumppanimme, mutta Putin ei ole sitä. Komission täytyy todeta tämä selkeästi. Hyvä korkea edustaja, olkaa aikaisemman komission tasolla, älkää antako periksi Venäjän propagandan edessä, olkaa johdonmukaisia. Kiitoksia edustaja Grappini. SND. Președintă, mulțumesc. Uh, s-a spus aici deja. Kiitos uh, puhemies. Me olemme kuulleet tämän jo aikaisemmin, mutta uh, entinen Neuvostoliitto oli julma ja se, mitä me koimme sen alusmaissa, on asia, joka leimaa meitä lopun elämäämme. Ja sen vuoksi minä tuomitsen tämän uuden lainsäädännön, jonka Putin on tehnyt. Ja äh, se, että isketään lehdistön vapauksiin, ei ole hyvä asia. Me emme koskaan saa tietää totuutta, koska vain

Parlamentilla on selkeä kanta ollut kauan aikaa Venäjän lainsäädäntöön koskien ulkomaisia agentteja ja kaikkein uusin muutos tähän lakiin, jonka presidentti Putin toinen päivä joulukuuta allekirjoitti, laajensi ulkomaisten agenttien lainsäädäntöä yksittäisiin toimijoihin. Monet teistä ilmaisivat vahvan huolen Ja tämä on aivan perusteltu, ja sillä tämä lainsäädäntö saattaa vaikuttaa journalistien ja bloggareiden toimintaan. Ja tämä on jälleen kerran askel median vapauden rajoittamisen ja ilmaisuvapauden rajoittamisen tiellä Venäjällä. Vuoden 2012 jälkeen, kun ulkomaisten agenttien lainsäädäntö ensimmäisen kerran Venäjällä eh, luotiin, kansalaisjärjestöt saatiin leimuta ulkomaisiksi toimijoiksi. Yli 150 kansalaisjärjestöä on rekisteröity ulkomaisiksi agenteiksi. Ne ovat saaneet sanktioita ja niitä on stigmatisoitu. Tämä on rajoittanut perusvapauksia Venäjällä – vaikeuttanut kansalaisjärjestöjen toimintaa ja jarruttanut kansalaisyhteiskunnan toimintaa Venäjällä. Vuonna 2017 ulkomaisia agentteja koskevaa lainsäädäntöä laajennettiin niin, että mikä tahansa mediatoimija, joka saa ulkoista rahoitusta, joko suoraan tai välillisesti, voitiin leimata ulkomaiseksi agentiksi. Jälleen kerran tämä rajoitti vapaan riippumattoman median toimintamahdollisuuksia, kuten myöskin riippumattomia ääniä mediassa. Ulkomaisia agentteja koskeva lainsäädäntö rikkoo Venäjän kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia. Euroopan unioni on toistuvasti tuominut tämän lainsäädännön hiljattain ulkosuhdehallinnon lausunnossa 23. päivä 11. kun lainsäädäntö laajennettiin äh, yksityisiin henkilöihin. Tämä on jälleen kerran äh, tapa rajoittaa heidän toimintaansa. Me vetoamme Venäjään, että se kunnioittaisi kokoontumisvapautta koskevia sitoumuksia, kuten myöskin ilmaisun vapautta. On ensiarvoisen tärkeää, että Venäjän kansalaiset pystyvät kokoontumaan vapaasti ja myöskin, että he voivat liittyä ja toimia Ähm, kansalaisjärjestöihin sellaisiin, jotka pyrkivät suojelemaan ihmisoikeuksien toteutumista ja perusoikeuksia. Euroopan unioni tulee tulevaisuudessakin tukemaan Venäjän ihmisoikeusaktivisteja ja kansalaisyhteiskuntaa, kuten me teemme maailmanlaajuisesti, sillä tämä on perusperiaate Euroopan unionissa. Meidän tukemme on tärkeää julkisten lausuntojen antaminen, tuomioistuin käsittelyn seuraaminen, rahoitus. Me vetoamme tämän lisäksi myöskin Venäjän viranomaisiin ja tuomme esiin sen, että he eivät kunnioita perusvapauksia, eivätkä omaa perustuslakiaan. Me korostamme sitä, että on tarpeen kunnioittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä ja Euroopan neuvoston äh, peruskirjaa. Tämä on demokratiaa, tämä koskee oikeusvaltioperiaatteita ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Kiitoksia, hyvä puhemies, kiitoksia parlamentin jäsenet. Nagyon szépen köszönöm ezzel a vitát, lezárom. Kiitoksia. Nyt päätämme tämän keskustelun. Olemme saaneet kuusi päätöslautelman luonnosta. Äänestämme niistä tänään muutaman minuutin tauon jälkeen. Jatkamme tasan kello 12.

Signori, stiamo... Hyvät edustajat. Pyytäisin hieman tyylikkyyttä. Olemme täällä töissä. Hyvät äh, kollegat, tuomioistuin on tänään antanut äh, tuomion, Euroopan unionin tuomioistuin. Kyseessä on Junkeras Vias, asia C502-19. Kyseessä on erittäin tärkeä tuomio, joka suoraan vaikuttaa tämän instituution kokoonpanoon. Emme ole hukanneet aikaa, emmekä ole huviksemme antaneet teidän odottaa. Tuomioistuin on ottanut kantaa siinä mielessä, että, että vaaleissa Mm, vaalituloksen mukaan tuomioistuin on todennut, että henkilö, jonka on virallisesti valittu ja vahvistettu jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen taholta Euroopan parlamentin vaaleissa, saa tuosta hetkestä alkaen Euroopan parlamentin jäsenen aseman ja nauttii parlamentaarista koskemattomuutta artiklan 9 mukaisesti kyseessä on etuoikeuksia koskeva pöytäkirja. Protokollo sui privilegi e sulle... Tämä etuoikeuksia ja immuniteettia koskeva pöytäkirja on kyseessä. Ja todella tämä on voimassa siitä alkaen, kun tulokset on virallisesti julkistettu näin ollen parlamentin jäsenen asema on vahvistettu ainoastaan sille tällä julistuksella. Tuomioistuin on todennut, että koskemattomuuteen kuuluu se, että varotoimet, joihin, jotka, on alistet, jotka koskevat tätä henkilöä, ne on kuva, kumottava, jotta edustaja voi tulla Euroopan parlamenttiin ja saattaa loppuun tarvittavat muodollisuudet. Siinä tapauksessa, että vastuuviranomainen kansallisella tasolla on sitä mieltä, että kyseinen toimenpide on tehtävä sen jälkeen, kun kyseinen henkilö on tullut Euroopan parlamentin jäseneksi ja hänen on mahdollisimman pian mentävä Euroopan parlamenttiin, niin tämän koskemattomuuden kumoaminen artiklan 9 mukaisesti pöytäkirjassa on voimassa. Haluaisin vedata Espanjan viranomaisiin, jotta ne mukautuisivat kyseisen tuomion sisältöön. Olen antanut parlamentin yksiköille tehtäväksi arvioida mahdollisimman nopeassa aikataulussa – että he tutkisivat, millaisia vaikutuksia tällä tuomiolla on tämän parlamentin kokoonpanoon. Ilmoitan, että en tule hyväksymään mitään työjärjestyspuheenvuoroja tästä aiheesta. Kiitoksia. Um, no niin, hyvät kollegat, tämän hyvin puhemiehen hyvin selkeän lausunnon jälkeen meillä ei ole mitään tarvetta puheenjärjestyspuheenvuoroihin tai muihin. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi ukrainalaisten valtuuskunnan, jotka osallistuivat eilen ja tänään EUn ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan kymmenenteen kokoukseen. Tämä kokous oli merkittävä, sillä se oli ensimmäinen sekä uuden istuntokauden aloittaneelle Euroopan parlamentille että Ukrainan korkeimmalle neuvostolle. Ja näin ollen onkin sopiva hetki luoda kunnianhimoinen katsaus siihen, mitä voimme saavuttaa yhdessä. Arvoisat ukrainalaiset ystävät, parlamenttiemme moniulotteinen ja hyvin tiivis yhteistyö symboloi sitoutumistamme ja tukeamme Ukrainalle sen valitsemalla eurooppalaisella tiellä ja maallenne antamamme tuen konkretisoitumista. Haluan kiittää teitä vierailustanne Euroopan parlamenttiin tällä viikolla ja toivottaa teille menestystä edustajan työssänne demokratianne vahvistamisen ja syventämisen airueena. We now come to the vote. Ja nyt äh, lähdemme äänestämään. Me lähdemme nyt äänestämään. Joten äh, aloitamme päätöslauselmaesityksistä äh, Burkina Fasossa. Tarkistus äh, kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt äänestämme kokonaisuudessa puolesta, vastaan, tyhjää. Ja se on näin hyväksytty. Sitten päätöslauselma Afganistanista ja erityisesti Logarin maakunnassa esitetyt poikien seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat syytteet. Kohta yksi äänestämme alkuperäisestä tekstistä. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvin tiukasti. Ehkäpä olin hieman liian nopea tässä. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää. Ja näin se on hyväksytty. Sitten seuraava päätöslauselma Venäjän laki ulkomaisista agenteista. Meillä on eh, nimenhuutoäänestys kohdasta 13 alkuperäisessä tekstissä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Päätöslauselma on hyväksytty. Ja sitten siirrymme seuraavaksi päätöslauselmaan joulukuussa 1989 tapahtuneen Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivään. Äänestämme nimenhuutoäänestyksellä koko päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on siis hyväksytty. Sitten siirrymme seuraavaan päätöslauselmaan. Äänestämme päätöslauselmaesityksestä uigurien tilanteesta Kiinassa. Ja nyt äänestämme kohdasta yksi alkuperäisessä tekstissä kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja kolmas osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Ja sitten päätösasema kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää. Eli uiguurien tilanne Kiinassa on hyväksytty. Ja sitten äänestämme seuraavaksi päätöslausumaesityksestä, joka koskee Nicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilannetta. Äänestämme kohdasta seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viimeinen päätöslauselmaesitys, Iranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen. Äänestämme kohdan yksi jälkeen tarkistuksesta kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten äänestämme kohdasta 5 alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty osaan kappale G, tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme päätöslausumasta kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja toivotan teille kaikille hyvin rauhallista joulun aikaa ja näemme ensi vuonna. Ja nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Annan teille 30 sekuntia aikaa lähteä täältä salista niin, että kollegat voivat sitten käyttää puheenvuoron. So now like to open the floor for... Nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Ensimmäiseksi Romanian vallankumouksen 30-vuotispäivä. Ja ensimmäinen puhuja Daniel Hannan, olkaa hyvä, yksi minuutti. Thank you, Madam Deputy Speaker. I... Privilege of what... Kiitoksia puhemies, minulla oli etuoikeus seurata Bukarestissa tätä tapahtumaa olin 18-vuotias ja näin ja kaikenlaista. Se oli ainoa paikka, josta sai olutta. Bukarestissa tuolloin se oli italialainen vermutti ja joku muu juoma. Se oli mahtavaa muuten nähdä tällaista äh, romanilaisten toiminta. Kannattaa muistaa, että, että nämä vallankumoukset Romaniassa ja muualla merkitsivät äh, ulkomaalaisen miehityksen päättymistä. Toki demokratiasta ja oikeusvaltio periaatteista ja ihmisten vapauksista oli myös kysymys, mutta ihmiset ymmärsivät, että nämä asiat eivät merkitse mitään, ellei ole olemassa mekanismeja, joilla voidaan vetää päätteet tilille. Kansallinen suverenisuus ja demokratia ovat siis sama asia. Kiitoksia kollega Hanan. Seuraavaksi edustaja Jambaski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisat kollegat. Kuten kollega hänen, minä pystyin seuraamaan Romanian vallankumoustapahtumia televisiosta. Tämä tapahtui hyvin lähellä minun ähm, kotieni Sofiassa ja seurasimme sitä, mitä Timisoarassa ja muissa kaupungeissa tapahtui. Tuolloin ähm, Romania oli kommunistinen diktatuuri ja tuo diktatuuri pyrki tuhoamaan kansamme muistin ja itsemääräämisoikeutemme ja keksiä uuden määritelmän kansalaiselle, neuvostokansalaisen määritelmän. Onneksi tuo diktatuuri Romaniassa romahti. Bukarestin kaduilla tapeltiin siellä oli tapahtumia, jotka inspiroivat myöskin bulgarialaisia äh, vallankumoukseen ja ottamaan kohtalo omiin käsinsä. Paljon kiitoksia tästä ja onnea koko Romanian kansalle. Thank you, koll- Kiitoksia kollega Zambaski. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Säärädil, yksi minuutti, olkaa hyvä. Si. Je velmi dobře, že jsme si... Kiitoksia. Puhemies on myönteistä, että muistimme täällä nyt Romanian vallankumouksen vuosipäivää ja kommunismin kaatumista. Se oli viimeinen sovjettinen entisen neuvostovallan järjestelmä, joka murtoi, niin kuin tässä päätöslausumassa toteamme, valitettavasti kyseessä oli kaikkein väkivaltaisin ja verisin kommunistisen järjestelmän kaatuminen Keski- ja Itä-Euroopassa, Tsekoslovakiassa. Meillä oli onni käydä läpi kumous Yhtään henkeä ei menetetty. Tämä vallanvaihto tapahtui varsin rauhanomaisesti. Olemme järkyttyneinä seuranneet Romanian tapahtumia tuolloin aikanaan television ruudulta. Myös entinen diktaattori Ceausescu murhattiin. Tuolloin oli väliaikainen hallitus silloisessa Tsekoslovakiassa, joka järjesti vapaat vaalit. Eh, Kommunismi oli jäänyt historiaan, mutta ymmärrämme, että osana tätä prosessia on tärkeää muistaa tämän tyyppiset tapahtumat. On eikö myönteistä, että olemme tänään hyväksyneet tämän päätöslauselman. Kiitos. Thank Kiitokset kollegat Zahradil. Edustaja Röke, onko teillä ongelma tulkkauksen kanssa vai halusitteko te puheenvuoron vai? Minulla oli ongelma tulkkauksen kanssa, en saanut tulkkausta, mutta nyt se toimii jälleen, kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Botos, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Kiitoksia siitä, että tästä päätöslauselmasta äänestimme ja haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoja, jotka päätöslauselmaa kannattivat. Tämä on hyvin tärkeä hetki minun kansalleni, hyvin tärkeä hetki historiassamme ja olen erittäin onnellinen, että me olemme nyt tuoneet esiin sen, kuinka tärkeä tämä on täällä eurooppalaisen demokratian temppelissä. Ne tuoneet esiin se, mitä tapahtui 1989. Se muutti täysin mantereemme. Kiitoksia ja haluaisin myöskin kiittää kaikkia ihmisiä, jotka ähm, joulukuussa 1989 menettivät henkinsä vallankumouksen aikana. He taistelivat ihmisoikeuksien puolesta ja nyt Euroopan parlamentti muistaa heitä. I would now move to the vote Kiitos. Ja sitten siirrymme uigurien tilanteeseen Kiinassa. Ja puheenvuoro kollega Bildelle, olkaa hyvä. Uigurien tilanne edeltää samoja toimia kuin Birmanian rohingat – on selvää, että kyseessä on kiinalaisen sen muslimivähemmistön ongelmat tällaista äh, nationalista toimintaa. Meidän on muistuttava mielipiteenvapaus. Kiina on toki ollut puutteinen toiminnassaan aikaisemminkin kristillisiä yhteisöjäkin on siellä mainittu vuodesta 2017 joidenkin uh, lähteiden mukaan tietyt epäviralliset kristityt yhteisöt on suljettu hallinnollisesti, toisia taas on kiusattu ja eh, sensuroitu. Ei pidä kuvitella iteskenellä, että olisimme nyt jotakin uutta eh, nähneet. Meidän on omalta osaltamme toimittava tiukasti. Kiitoksia. Kiitokset, edustaja Bilde. Nyt sitten äänestysselitykset Nicaraguan ihmisoikeustilanteesta. Zahradil, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedající. Eh, Kiitoksia, rouva puhemies. Jälleen kerran olen sitä mieltä, että on erittäin hyvä asia käsitellä tätä aihetta ja hienoa, että me hyväksymme päätöslauselman aiheesta tosiasia on se, että täällä Euroopan parlamentissa, mitä tulee latinalaisen Amerikkaan tai Keski-Amerikkaan, olemme hiukan pyyhiä Vasemmalla laidalla kollegat mielellään kritisoivat niitä hallituksia, jotka ovat ideologisesti heitä lähellä, mutta eivät Brasilia tai Kolumbiaa. Brasilia tai Kolumbia kritisoivat, mutta Kuubaa tai Venezuelaa tai Boliviaa eivät. on presidentti on paennut, tai Nicaraguakaan he eivät halua kritisoida ihmisoikeusrikkomuksista. Ei meidän pitäisi kohdella eri mittapuulla eri maita. Now, um, I... Kiitos. Uh, Patrick Breyer seuraavaksi, olkaa hyvä. Mrs. Uh, President. Puhemies. Me uh, puolustimme sitä, että pidämme hallitusta vastuullisella näistä uh, ihmisoikeusrikkomuksista mutta tämä on tehtävä kansainvälisen lainsäädännön mukaan ja pakotteet pitäisi asettaa YK taholta. Tämä päätöslauselma ei välttämättä huomioi kaikkia näitä toimenpiteitä ja se vaatii pakotteita Nicaraguan presidentille ja siksi me päätimme äänestää tyhjää tässä kohta kohdalta äänestyksessä. Thank you, colleague Breyer. Kiitokset, kollega Breyer. Sitten seuraavaksi äänestysselitykset Iranin mielenosoitusten väkivaltaista tukahduttamisesta. Ja kollega Matthew Patten, olkaa hyvä. I voted um, for the resolution. Äänestin tämän päätöslauselman puolesta ja tuomitsin ennen väkivallista toimintaa. Yhtyin kollegoihin ja valittelin todella sitä kaikkea henkien menetystä ja myös poliittisten vankien tilannetta. Heitä olisi vapautettava välittömästi. Aivan kuten tämä päätöslausuma menee vain tiettyyn pisteeseen asti, ei ole mitään sen parempaa kuin se, mistä me pitää pitävät. Äh, halutaan osoittaa se sormella Yhdysvaltoja ja Trumpia varsinkin, mutta se on ainoa valta, jolla on valtaa, resursseja ja suhteita, joiden avulla voimme saavuttaa sen, minkä tämän päätöslausuman alueella haluamme, avulla haluamme, eli mennä eteenpäin. Haluaisin pyytää, että kollegani kunnioittaisivat merkittävämmin kumppanillamme jos haluamme saada jotain aikaa Iranissa, on aloitettava Washingtonista. Thank you very much, colleague Bat Kiitokset, kollega Patten. Ja nyt voin ilmoittaa, että istunto keskeytetään kello kolme äh, asti tänä iltapäivänä. Joten äh, erinomaisen mukavaa joulutaukoa kaikille. Istunta jatkamme. Eilisen äh, istunnon äh, pöytäkirjojen tekstit olivat saavuttavilla. Onko niihin sanottavaa? Ei näytä olevan. Niin ne katsotaan hyväksytyksi. Ja siirrymme sitten äh, esityslistaan Yhdysvaltain kauppaedustajan toimiston 301 artiklan mukainen ilmoitus digitaalisten palvelujen veroa koskevasta tutkinnasta komission julkilausuma. Ja muistuttaisin teitä, että te voitte pyytää sekä sähköisesti että tavallisella tavalla sinisen kortin puheenvuoroja tai äh, puhu, keskusteluun ilman puhujalistaa. Aloitamme keskustelun komission julkilausumalla komission jäsen Hogan, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. And... Kiitoksia puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, kaikki te kolme. 20 vuodessa komissio on tehnyt kaksi ehdotusta, jonka mukaan digitaaliyhteydet maksaisivat osansa verotuksesta. Meillä on ja lyhyen pitkän ja pitkän aikavälin suunnitelmia. Tarkoituksena on ottaa digitaalinen läsnäolo perusteeksi verotukselle, yhteisön verotukselle. Euroopan parlamentti tuki digitaaliverotusehdotusta vuosi sitten ja vuonna 2018 joulukuussa tänä vuonna esitimme ehdotuksen ennen kuin kattava ratkaisu saadaan. Jäsenvaltiossa on paljon paineita toimia, koska yhteisö verotus on rapautunut vahvasti ja heikentänyt reiluutta. Ehdotus voi myös nopeuttaa OECD-tason neuvottelujen, niin, että löydettäisiin globaali ratkaisu, globaali digitaaliset palvelu. Vero. Valitettavasti neuvosto ei ollut yhtä mieltä tämän vuoden alussa. Ranska ja muut jäsenvaltiot ovat ryhtyneet valmistelemaan kansallisia digitaalipalveluveroja veroja USA-osasto kolme tutkimus aloitettiin koskien Ranskan tilannetta heinäkuussa 2019. Tämän ensimmäinen USA tutkimus alan, alan asiaan, vaikka Ranska on, ei ole ainoa maa, joka on tällaisen hyväksynyt. Presidentti Trump G7 kokouksessa Ranskan kanssa sopii, että Ranska edelleen kantaa tätä veroa ja korvaa yrityksille mikäli Ranskan ja OECDn globaaliratkaisun välillä on ero. Vaikka tällainen sopimus tuli, USA edelleen jatkoi tutkimuksiaan. Toinen joulukuuta se totesi, että Ranskan digitaalipalvelu vero on syrjivää, mielivaltainen ja rajoittaa EUn ja USA välistä kauppaa. Tämä avasi yksipuoliset mahdollisuudet toimia USAlle Samaa on käytetty ainoastaan epäröiden kauppakäytäntöjen kohdalla, kuten Kiinan ei-markkinataloustoimien osalta. Ainoa hyväksyttävä sääntö, jolla voidaan puuttua ri- kauppariitoihin, on VTO, VTOn prosessi USA sitoutui kansainvälisesti ja kansallisesti käyttämään tätä menettelyä aikaisemmin. Komissio vetoaa USAhan niin, ettei se riko kansainvälisen lain velvoitteitaan monenvälisessä kauppajärjestelmässä puheenjohtaja van der Leyen teki selväksi, että Euroopan unioni tulee tekemään ja reagoimaan yhtenä, kun tällaisia yksipuolisia toimia tehdään. Kollektiivisesti puolustamme jäsenvaltioita, mikäli kauppakumppani ryhtyy yksipuoliseen kauppatoimiin sitä vastaan. on asetus, jonka neuvostolta ja parlamentilta lähettäisiin vahvan merkin siitä, että EU on valmis suojaamaan itseään monenvälisessä kauppajärjestelmässä – olisi todella tärkeä komissiolle ja suuri huoli, jos USA päättäisi hyväksyä tulee ta vastaan noin 301 artiklan mukaisesti. Tämä olisi ensimmäinen kerta, että USA käyttäisi tällaista välinettä EUta vastaan sen jälkeen, kun VTO perustettiin vuonna 1995. USA asetuksessa puhutaan myös vuoropuhelusta näiden kaupan rajoittamistoimien sijaan komission puolelta me vielä toivomme keskustelua. Kiitos äh, hyvä komission sen äh, Hogan ja seuraavaksi edustaja Vedren, neljä minuuttia. No, monsieur... Äh, kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Me olemme kokoontuneet viimeistä vuoden 2019 täysistuntokeskustelua varten tänne. Ja tämä keskustelu heijastelee sitä tilannetta, jonka me kohtaamme olemme kohdanneet jo vuosia kansainvälisen kaupan alalla. Kansainvälinen kauppa, kuten kaikki tiedämme, on nyt mullistusten kourissa. Maailma on muuttunut. Kiinan rooli, digitaalisen kentän rooli, en usko, että olemme onnistuneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Kuitenkin teidän laillanne minä puolustaisin tasapainosta sääntöihin pohjaavaa kansainvälistä kauppaa. Tällä hetkellä me eurooppalaiset olemme paineen alla ja Donald Trump hyökkää jälleen kerran. Meidän täytyy muuttaa, että hän on halunnut eurooppalaista alumiinia ja terasta verottaa jo kolme vuotta lähestulkoon ja tämä on laitonta. Euroopan unioni on ryhtynyt vastatoimiin, mutta ei kovinkaan tehokkaasti meidän maataloustuottamme kärsivät tällä hetkellä Ähm, Airbus Boeing kiistan vuoksi 25 prosentin lisätulleista ja 6,8 äh, miljardia äh, on annettu sanktioita. Te muistatte, että hiljattain äh, Trumpin hallinto on uhannut 2,4 miljardia ähm, Ranskan ähm, vientituotteita verottaa 100 prosenttiin asti on Arvettiin, me voineet käsitellä näitä kysymyksiä ennen tammikuuta. On tärkeää ryhtyä toimiin ja tiedän tämän hyvä komission jäsen, tiedän, että te jaatte huoleni. Mitä Donald Trump oikein tekee? Hänen mielestään tällainen digitaalisen palvelun vero on epäreilu. Olen aivan eri mieltä. Kyseessä on digitaalisen alan yritysten reilu maksu. Euroopan unionisti haluaa löytää OECDn puitteissa kansainvälisen ratkaisun. Meidän pitää löytää ratkaisu sille, että digitaalisen alan yrityksiä verotamme reilusti ja takaamme reilun kilpailun. Tässä yhteydessä Donald Trump on iskenyt Ranskan johtaviin vientituotteisiin, käsilaukkuihin, viiniin, juustoon ja niin edespäin. Tämä on vain esimerkki Ähm, mutta Yhdysvalto on yhä ranskalaisen champagnen ensimmäinen vientialue. Vielä huolestuttavampaa on se, että ennen kaikkea PK-yritykset ja maataloustuottajayritykset kärsivät tästä kaikkein pahinten. Nämä uudet verot saattaisivat olla kohtalokkaita pientuottajat ja maanviljelijät jälleen kerran joutuvat maksamaan kalliin hinnan poliittisista jännitteistä. Meidän täytyy ryhtyä tukitoimiin. Minä toivoisin tänään, äh, haluaisin tänään tuoda useita asioita esiin. Dialogi tarpeen ensinnäkin kahden tärkeän kumppanin välillä. Dialogia täytyy käydä. Meidän täytyy tällainen kädenvääntö päättää. Euroopan unioni on aina ollut äh, avoin keskustelulle. Toivon, että Yhdysvallat kuuntelevat nyt meitä tällainen kauppasuhteiden jännitteiden eskaloituminen aiheuttaa vain haittaa kaikille. Meidän täytyy löytää ratkaisu, jossa kaikki voittavat, sillä tuottajat, mutta myöskin kuluttajat molemmin puolen Atlanttia kärsivät kielteisistä seuraamuksista ellemme löydä ratkaisua. Ja tämän lisäksi meidän täytyy olla yhtenäisiä. Meidän täytyy säilyttää jäsenmaiden välinen solidaarisuus, joka on osa arvojamme. Euroopan unioni on luotu yhtenäisyydessä se on meidän DNAtamme ja haluaisin kiittää komission jäsen Hogania siitä, että te jälleen kerran totesitte, että yhtenäisyys on voimamme. Tämä keskustelu muistuttaa myöskin siitä, kun kiire on toimia. Meidän täytyy tehdä vahvempaa äh, ulkomaista kaupunpolitiikkaa. Meidän täytyy ajatella taloudellisia intressejämme. Euroopan unioni on maailman suurin kaupan osapuoli. Meidän täytyy olla paljon vahvempia politiikassamme. Se, että se viesti, joka me tällä, tänään annamme, sen tulee olla ähm, selkeä. Tällainen estejuoksu ei ole hyväksi kenellekään, se täytyy päättää. Kiitos. Dank, Frau Kollegin Vitren. Kiitokset. Kolme minuuttia edustaja Czambatski. Kiitos puhemies, arvokomission jäsen Hogan, arvon kollega Mari Vetren, hyvät kollegat on eh, mahtavaa saada olla osallisena tässä eeppisessä, kuumentuneessa keskustelussa tänään täällä täysistunnossa. Tän näkee, miten tärkeä aihe tämä on. Meillä on neljä meppiä paikalla 751. Tämä on todellakin indikatiivista. Okei, vaikkakin on lähessä joulu mutta äh, kiitän teitä äh, myös puhemies siitä, että pidätte kiinni puheajoista. Täällä äh, ei ole tarpeeksi ihmisiä edes pelaamaan korttia, meitä on neljä. No, mutta ehkäpä meitä olisi ehkäpä meitä kuitenkin on täällä tarpeeksi, että voimme käydä tämän keskustelun. Toinen, mikä on myös aika uskomatonta, on, että meillä on tuolla yleisölehterillä enemmän, kymmenen kertaa enemmän yleisö Äh, kuin mitä on. Mutta heihin tämä iskee kaikkein eniten, koska digitaalipalveluvero iskee kaikkiin kuluttajiin, se iskee kaikkiin laitteisiin ja kaikkiin digitaalisiin palveluihin, joita he käyttävät. Te näette, miten kiinnostuneita me olemme tästä keskustelusta. Mutta asiaan. 10. heinäkuuta 2019 Yhdysvallan kauppaedustaja käynnisti äh, tutkimuksen äh, ranskalaisten digitaalipalveluverosta – tässä lainsäädännössä kolmen prosentin vero kol, vuosittaisista tuloista ja yrityksiä tämä koskee, jos tulot ovat yli 750 miljoonaa maailmanlaajuisesti ja 25 miljoonaa Ranskassa. Joidenkin ranskalaisten virkamiesten sitten lausunto on osoittanut, että tämä vero on epäsuhtainen ja kohdennettu USAn yrityksiin. Tämä on hyvin arka luottoinen asia. Ei meidän intresseissämme ole kauppasota. Ja voin ottaa tästä esimerkiksi Kiinan ja USA välisen kauppasodan. Meidän ei tule tätä sallia, koska se on kuitenkin yksi meidän läheisimpiä kauppakumppaneitamme ja minun ryhmäni tulee jatkossakin puhumaan vapaakaupan puolesta. Se on ainoa keino taata vaurautta kaikille meidän kansalaisillemme. Ranska ei ole Eurooppa ja toivon mukaan muut Euroopan jäsenvaltiot eivät seuraa Ranskan tietä. Kiinnittäisin huomiota myös toiseen asiaan. Tässä salissa me usein puhumme verotaakan harmonisoimisesta ja yleensä tätä puhetta johtavat silloin kommunistiset kollegamme ja me vastustamme ehdottomasti tällaista. Veropolitiikka äh, on täysin jäsenvaltion toimivaltuuksissa. Kiitokset kärsivällisyydestänne ja toivotan teille hyvää joulua. Kiitokset kollega Chambatski. Haluaisin korjata teitä yhdessä asiassa. Meitä ei ole neljä, meitä on viisi. Te unohditte laskea minut mukaan ja minun varaan voitte aina laskea. Sitten keskustelu ilman puhelistaa, ei ketään, joten annan sitten puheenvuoron komission jäsen Hoganelle. Ah, on, on yksi. Olkaa hyvä. Apologies, Kali. Ajattelen, hyvät kollegat, olin vähän liian hidas korttieni kanssa, hyvät naiset ja herrat. ECR-kollegani puolesta sanon, että on pettymys, että meillä ei ole enempää aikaa eikä enempää jäseniä tätä asiaa käsittelemässä. Herra Hogan, olette tehneet työtä vasta muutaman viikon komission jäsenenä. Haluaisin kiittää teitä työstänne Irlannin edustajana. Koillis Midlandsin edustajana haluan todella kehottaa, että jatkatte tämän viestin lähettämistä EUn solidaarisuudesta koskien veroohjausta, kun kyseessä on digitaalisuus ja muut tuotteet Yhdysvaltojen kanssa näinä vaikeina aikoina. Jos Irlannista voimme mitään tukea antaa, niin sitä mielellämme annamme. Kiitoksia. Kiitokset, hyvä kollega. Ja nyt sitten komission jäsen Haukan, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää puhujia osallistumisesta asian käsittelyyn ja haluaisin vakuuttaa heille, että tulemme jatkamaan ponnistuksiamme Yhdysvaltain kanssa kaikilla, kaikissa kauppakysymyksissä mukaan lukien tämä digitaalinen vero, josta olemme tänään keskustelleet kun vierailen Yhdysvalloissa, teen kaiken mahdollisen, että löydämme ratkaisun tähän tärkeään asiaan. Ja haluaisin, hyvä puhemies, käyttää mahdollisuutta hyväkseni, kiittääkseni teitä ja teidän tiimienne vuoden 2019 yhteistyöstä, ystävällistä yhteistyötä komission kanssa ja haluaisin äh, teille äh, toivottaa hyvää vuotta 2020. Ähm, Kiitokset komission jäsen. Tämä oli sitten vuoden 2019 viimeinen täysistunto. Me tiedämme kaikki, miltä torstai-iltapäivät näyttävät. Ja viimeinen eh, istunto, monet joutuvat lähtemään jo aikaisemmin. Minä toivoisin, että ne, puhujat, jotka puhuvat torstai-iltapäivisin, eivät aina valittaisi sitä, että täällä oli ihmisiä, teidän puheenne kuitenkin nauhoitetaan, niin että voidaan kuudella uudelleen. Ja kun puhutaan tästä aiheesta, niin ei sitä tiedetä, puhuitteko te tiistai-iltapäivänä vai torstai-iltapäivänä. Ja ihmiset äh, ajattelevat, että äh, jos te tällä tavalla valitatte, että täällä aina olisi tällä tavalla. Ei tänään esimerkiksi keskipäivällä täysistuntosali oli täynnä. Haluaisin äh, toivottaa teille siunattua äh, joulua ja hyvää uutta vuotta. Ja äh, iloitsen siitä, että voimme jatkossa yhdessä jatkaa työtämme ja nähdä uutena uuden, uutena vuotena, uuden vuoden puolella ja kiitän myös kaikkia virkamiehiä täällä, sihteeristöä, samoin kuin myös tuonne lasin taakse meidän tulkkejamme, jotka ovat meille henkiä elämä, koska ilman tulkkeja suurin osa meistä ei ymmärtäisi ja minua kaikkein vähiten, koska minulla on aika rankka aksentti, josta pyydän tulkelta vielä kerran anteeksi ja minua ilahduttaa yhteistyö ensi vuonna. Ja edustajat Samaski, te sanoitte, että olen aina tiukka, se on totta. Yleensä te ette nyt tässä vaiheessa todellakaan saisi sinistä korttia, mutta annan teille nyt vielä puheenvuoron. Току-що му благодаря. Поздравявам Niin, haluan, että minua oikaistaan. Teidän pitää olla hyvin tiukkoja aikojen kanssa ja jatkakaa toki samaan malliin. Mitä tulee istunnon aikatauluttamiseen, olisi vähän pohdittava, pitäisikö meillä olla näitä torstai-iltapäiväistuntoja ollenkaan. Tämä on asia, jota meidän on syytä pohtia. Haluaisin kiittää teitä, puhemiestä, komission jäsentä, tulkkeja. Oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille. Kiitokset edustajat Samkalski. Tämän istunnon pöytäkirjat esitellään seuraavan istunnon alussa ja mikäli ei sitten ole mitään äh, vastalauseita, niin myös päätöslauselmat ynnä muut on hyväksytty ja ne lähetetään äh, sinne, mihinkä äh, määrä on ne lähettää. Keskeytän tämän istunnon ja kaikille hyvää kotimatkaa.